Herra Mavrianiksin, minä annan teille heti puheenvuoron, olkaa hyvä. Anteeksi, Kristof Jaaksen. Puhemies. Komission puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, poliittisten ryhmien puheenjohtajat ja arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Hyvät ystävät, on todella kunnia minulle olla täällä Euroopan parlamentin täysistunnossa Sehän on eurooppalaisen parlamentin kulmakivi. Ja olen täällä esittelemässä teille painopistealueita Kyproksen ensimmäisellä puheenjohtajakaudella. Haluan ilmaista kunnioitukseni ja arvostukseni Euroopan parlamenttia kohtaan, jolla on merkittävä rooli, kun puolustetaan perusarvoja joiden pohjalle Euroopan unioni on rakennettu. Ja myöskin haluaisin sanoa, kuinka onnellinen henkilökohtaisesti olen siitä, että Lissabonin sopimus on tehnyt Euroopan parlamentista yhtä vertaisen lainsäätäjän neuvoston rinnalla. Tämä kehitys on ilman muuta myönteistä ja se vahvistaa eurooppalaista demokratiaa. Herra puhemies, Hyvät ystävät, Kypros nyt ensimmäistä kertaa on neuvoston puheenjohtajamaa, ja nyt olosuhteethan ovat EU:ssa hyvin vaikeat. Globaali talouskriisi on koskettanut monia jäsenvaltioita, ja myöskin euroalueeseen kohdistuu kovia paineita. Haasteet, joita Euroopan unionissa on, vaativat eurooppalaisia vahvoja ratkaisuja. Ja nyt on hetki miettiä Euroopan unionin lähtökohtaa, joka syntyi toisen maailmansodan tuhkista. Meillähän on ollut näkemys, joka on inspiroinut meitä – ja me muistamme Euroopan perustajisien näkemykset, monimuotoisuus, demokratia, sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Ja nyt tällaisen kriisin aikana on yhä kiireellisempää saada aikaan solidaarisempaa ja tehokkaampaa unionia, parempi Eurooppa. Me olemme sen velkaa Euroopan perustajaisille ja olemme sen velkaa myöskin nuorille – ja lapsillemme. Me haluamme saada aikaan paremman Euroopan. Se on Euroopan unionin kansalaisten vaatimus. Ja velvollisuutemme on vastata kansalaisten odotuksiin ja tehdä kaikki, mitä pystymme, jotta saisimme aikaan unionin, joka edustaa paremmin kansalaisiaan. Meillä pitää olla hyvinvointia, turvallisuutta ja kasvua Euroopassa. Tämän kauden aikana teemme parhaamme ja haluamme tukea kaikkia aloitteita lainsäädännön alalla, joiden avulla voidaan toteuttaa näkemyksiä tehokkaammasta ja yhteenkuuluvasta Euroopasta, jossa edistetään kansalaisten hyvinvointia. Se on poliittinen tavoitteemme tämän puheenjohtajuuskauden aikana. Ja me haluamme luottaa tukeen ja apuun, jota voimme saada kaikilta toimielimiltä ja erityisesti Euroopan parlamentilta. On tosiasia, että Euroopassa on ollut useita kriisejä EUn luomisesta lähtien, mutta kun katsotaan nyt tätä taloudellista ja yhteiskunnallista kriisiä, Euroopalla on siinä merkittävä rooli. Meillä on yhä suurempia haasteita edessämme. Hyvinvointi, yhteiskunnallinen yhteenkuuluvuus on nyt uhattuna Euroopan unionissa ja samanaikaisesti Euroopan unioni on hajaantumassa, koska lähestymistavat ovat olleet erilaisia, kun ajatellaan toimia, joihin on ryhdytty tilanteen vakauttamiseksi. Mutta meistä on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että meillä on solidaarisuutta, yhteenkuuluvuutta jäsenvaltioiden välillä ja yhdessä me voimme paremmin. Uskon, että Euroopan unioni voi selvitä näistä ongelmista, joita nyt koemme. EUlla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin olla vielä vahvempi kriisin edessä. Kriisi ikävä kyllä on vaikuttanut myöskin kansalaisten luottamukseen Euroopan integraation suhteen. Ja me voimme selvitä näistä haasteista, jos toimimme yhdessä ja jos toimielinten välillä on luottamusta. Yhteisömetodi on aina ollut hyvin voimakas väline joilla voidaan puolustaa yhteisiä etujamme. Ja meidän on syvennettävä Euroopan yhdentymispolitiikkaa. Tällä tavalla saamme aikaan yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta ja uskon, että se on paras tapa toimia tehokkaasti tämänhetkisessä kriisissä. Hyvät ystävät, Uskon, että jos me tehokkaasti haluamme toimia EU:ssa ja nolla kriisistä aiheutuvia haavojamme, meidän täytyy miettiä kriisin perimmäisiä syitä. Yhdessä meidän täytyy syvällisesti analysoida tilannetta ja kriisin laajuutta. meillä on oltava myöskin voimaa arvioida ja arvostella itseämme sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Katsoa, mitä heikkouksia on ollut, millaisia puutteita on ollut toteutetussa politiikassa viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Ei voida kiistää sitä, että politiikka, jota viime vuosina on harjoitettu, joka oli uusi liberaalia markkinapolitiikkaa ilman mitään yhteiskunnallista valvontaa, niin se on epäonnistunut. Tämä johtuu siitä, että vapaa markkinatalous on yksi asia, mutta markkinoiden rankaisemattomuus on toinen asia. Jäsenvaltiot eivät ole valvoneet markkinoita ja sillä on ollut kielteisiä vaikutuksia. Missään tapauksessa emme saa jättää yhteiskuntia markkinoiden armoille. Ja me olemme nähneet, että kaikki toimet, joihin on ryhdytty viimeisen 20 vuoden aikana, ovat olleet tehottomia. Se on käynyt selväksi. Emmekä voi ainoastaan jättäytyä markkinoiden armoille. Tiukka säästöpolitiikka, jota on harjoitettu nyt kriisin aikana, on osoittautunut tehottomaksi ongelmien ratkaisemiseksi, vaan, mutta se on itse asiassa pahentanut tilannetta. Ja säästöpolitiikalla on vaikutettu myöskin kasvuun ja hyvinvointivaltioon. Meidän pitää edistää kasvua ja vauraat on jaettava oikeudenmukaisemmin. Lähestymistapamme ei voi olla se, että yhteisvastuullistetaan ongelmia eikä puututa niiden, niiden syihin. Meidän on tehtävä yhteistyötä ja rangaistava niitä, jotka ovat toimineet vastuuttomasti. Euroopan unionin kansalaiset eivät ole vastuussa näistä puutteista ja virheistä – jotka ovat nyt vahingoittaneet talouttamme. Meillä on moraalinen velvollisuus ja myöskin poliittinen velvollisuus jakaa tämän kriisin taakka oikeudenmukaisesti. Ja meidän on suojeltava myöskin kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevia kansalaisiamme. Hyvät ystävät, tässä vaiheessa sanoisin, että olen hyvin liikuttunut. Ja olen liikuttunut aina, kun televisiossa näen kuvia köyhistä kansalaisista, jotka ovat joutuneet köyhyysloukkuun ja jotka yrittävät selvitä hengissä jollain tavalla. Vähintä, mitä voimme tehdä, on torjua köyhyyttä Euroopassa. Meidän täytyy toimia, kun näemme, miten köyhyys johtaa sosiaaliseen syrjäytymiseen ja eurooppalaisten köyhtymiseen. Täältä haluaisin nyt pyytää, että tekisimme yhteistyötä, jotta löytäisimme tavan, jolla voisimme antaa elintarvikeapua kaikkein köyhimmille Euroopan kansalaisille – toivoisin, että puheenjohtajuuskauden loppuun mennessä meillä olisi konkreettisia tuloksia tämän ohjelman kautta. Ja tietysti voimme käynnistää myöskin muita toimia, jotka menevät samaan suuntaan. Mahdollisuuksien mukaan meidän pitää pienentää näitä yhteiskunnallisia ongelmia. No niitä ei tietenkään näin voida kokonaan ratkaista, mutta uskon kuitenkin, että tärkeää on se, että jaetaan paremmin vaurautta. Meillä pitää olla johdonmukaista sosiaalipolitiikkaa ja meidän pitää olla yhteydessä PK-yrityksiin, jotka ovat EUn selkäranka. Meidän pitää luoda enemmän työpaikkoja ja enemmän sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa. On selvää, että viimeisen vuoden aikana Euroopan unionin tuen ansiosta on ryhdytty toimiin, joiden avulla on luotu parempaa kasvua ja kilpailukykyä Euroopassa, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. On ollut aloitteita, joiden avulla voidaan parantaa nuorten työllisyyttä ja siirtyä kohti vihreämpää taloutta. Lisäksi on ryhdytty muihin toimiin velkakriisin ratkaisemiseksi. Eli nyt meidän on yhdistettävä budjettikuri. Sehän on erittäin tärkeää, että vältämme haaskausta. Meidän on saatava julkinen talous kuntoon, mutta samalla Meillä on oltava kasvustrategia. Meidän on luotava Eurooppaan työpaikkoja samanaikaisesti. Neuvoston puheenjohtajana toivomme, että voimme tehdä tiivistä yhteistyötä teidän kanssamme, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Ja tällä haluamme tehdä myöskin yhteistyötä komission kanssa ja haluamme käynnistää aloitteita, jotta voimme helpottaa sosiaalista painetta jota on nähty monissa jäsenmaissa ja joka useimmiten kohdistuu nuorempiin sukupolviin lapsimme eli Euroopan tulevaisuuteen. Me haluamme sosiaalisempaa Eurooppaa. Sitä me tarvitsemme erityisesti nyt tässä vaikeassa taloustilanteessa. Ainoastaan tällä tavalla Euroopan kansalaiset voivat uskea Euroopan unionin näkemyksiin ja ainoastaan tällä tavalla me voimme kaventaa kuilua, joka erottaa Euroopan kansalaiset päätöksentekoelimistä Brysselissä. Herra puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, tässä tilanteessa meidän on pyrittävä kohti parempaa Eurooppaa ja meillä on neljä painopistealuetta. Ensinnäkin tehokkaampi Eurooppa, puheenjohtajavaltio Kypros korostaa kansalaisia monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014-2020 ja neuvottelut on tarkoitus saada päätökseen ja saada aikaan tehokas budjetti EUlle, jonka avulla voidaan edistää työllisyyttä ja kasvua. Haluamme myöskin edistää neuvotteluita lainsäädännön alalla – koskien yhteistä politiikkaa seuraavalla ohjelmointikaudella. Esimerkiksi yhteistä kalastuspolitiikkaa, yhteistä maatalouspolitiikkaa ja yhteistä innovaatio- ja tutkimuspolitiikkaa. Tärkeää on myöskin energiapolitiikka ja Euroopan laajuiset energia- ja liikenneverkot. Tällä tavalla voimme kohentaa kilpailukykyämme ja edistää Euroopan integraatiota. Kestävä kehitys on tärkeä aihe Kyproksen puheenjohtajakaudella. Meillä on aina mielessä se, että me tarvitsemme hyvää liikennepolitiikkaa, kun ajatellaan ilmastonmuutosta. Täytyy muistaa ympäristö- ja energiakysymykset. Erityisesti haluamme korostaa meripolitiikkaa EU:ssa. Haluamme antaa sille uutta pontta. Ja Limassolissa pidetään erityinen huippukokous, jossa paikalla on myöskin Euroopan komission puheenjohtaja. Ja siellä sitten laaditaan uusia julkilausumia tästä aiheesta. Toinen painopistealue on Eurooppa, jossa on tehokkaampaa taloutta, joka pohjautuu kasvuun. Talouskriisi on osoittanut, että meillä pitää EU:ssa olla tehokkaampaa politiikkaa, meidän täytyy saada enemmän tuloksia aikaan ja tällä kaudella seuraamme sitten 2020 strategian edistymistä. Meidän on vahvistettava talouskasvua, meidän on käytettävä kaikki mahdollisuudet työpaikkojen luomiseksi. Se on erityisen tärkeää puheenjohtajavaltio Kyprokselle. Se ei, tar- se ei ole ainoa tärkeä aihe tällä puheenjohtajakaudella. Haluamme ajatella myöskin kaikkea sitä, mikä koskee avoimuutta markkinoilla ja kuluttajia. Ja tällä puheenjohtajakaudella, ja nyt kun sisämarkkinoiden luomisesta on kulunut 20 vuotta, haluamme myöskin syventää sisämarkkinoita. Haluamme antaa Euroopan taloudelle uutta potkua luoda sosiaalista edistymistä ja auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja suojella kuluttajia. Sisämarkkinat epäilemättä ovat hyvin vakaa pohja Euroopan integraatiolle, erityisesti nyt talouskriisin aikana, ja meidän on parannettava sisämarkkinoita. Meidän pitää vahvistaa eurooppalaista kilpailukykyä. Ja sitten kolmas painopistealue on Eurooppa, joka on merkittävämpi kansalaisille, jossa on enemmän yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta. Yksi tämän puheenjohtajakauden suuria painopistealueita on se, että työmarkkinaosapuolet otetaan paremmin mukaan, kansalaisjärjestöt, paikallisviranomaiset, kun toteutamme 2020 strategiaa. Erityisesti mitä tulee työllisyyteen, köyhyyden torjuntaan ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan. Tarkoituksemme on käyttää parhaita käytänteitä kaikilla kansallisilla ja Euroopan tasolla, jotta kansalaisyhteiskunta voi osallistua työhömme tällä kaudella. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus on erittäin tärkeä osa 2020 strategiaa. Se on yksi tärkeimpiä tavoitteitamme, jotta selviytymme kriisistä. Ja meidän täytyy keskittyä niihin kansalaisiin, jotka kärsivät eniten köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä. Kypros haluaa vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja siksi keskitymme köyhyyden torjumiseen, erityisesti lasten köyhyyden torjumiseen. Puheenjohtajavaltio Kypros haluaa myöskin keskittyä aktiiviseen ikääntymiseen. Ja tähän liittyy se, että ikääntyneet ihmiset otetaan mukaan kaikkeen toimintaan, kulttuuriseen, sosiaaliseen toimintaan. Sitten tasa-arvokysymykset. Puheenjohtajavaltio Kypros haluaa torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja haluamme erityisesti auttaa uhreja. Tällä kaudella myöskin jatketaan keskusteluita ja neuvotellaan siitä, miten voidaan naisille ja miehille antaa sama palkka samasta työstä. Ja yksi tavoitteistamme tällä puheenjohtajakaudella on se, että luomme yhteisen turvapaikkajärjestelmän vuoden 2012 loppuun mennessä, meidän pitää vahvistaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, jotta voimme suojella niitä, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Kun ajatellaan koulutusta ja kulttuuria, me korostamme neuvotteluita esimerkiksi Erasmus kaikille ja haluamme myöskin torjua lukutaidottomuutta. Sitten neljäs painopistealue. Eurooppa maailmassa, Eurooppa, joka on lähempänä naapureitaan. Puheenjohtajavaltio Kypros tekee tiivistä yhteistyötä korkean edustajan kanssa turvallisuus- ja ulkopoliittisissa kysymyksissä ja samoin ulkosuhdehallinnon kanssa. Ja kun ajatellaan suuria tapahtumia, merkittäviä tapahtumia Välimeren eteläpuolella, meidän pitää korostaa myöskin naapuruuspolitiikan eteläistä ulottuvuutta ja meidän täytyy vahvistaa EUn suhteita Välimeren maihin. Mielestäni on täysin selvää, että arabikansat, jotka nousivat kapinaan ja jotka halusivat oikeusvaltiota ja demokratiaa, heidän on tehtävä omat valintansa vapaasti ja demokraattisesti, heidän on pystyttävä valitsemaan omat hallituksensa. Olisi väärin, jos Eurooppa yrittäisi pakottaa omaa sosiaalimallia näille maille, mutta Euroopan pitää kuitenkin auttaa nuoria, jotka ovat ilmaisseet kantoja näissä arabimaissa, jotka haluavat monimuotoista yhteiskuntaa. Ja sehän liittyy myöskin ihmisoikeuskysymyksiin. Lisäksi puheenjohtajavaltio Kypros noudattaa laajentumiseen liittyvää etenemissuunnitelmaa. Sehän on yksi EUn menestyksekkäimpiä politiikan aloja. Puhemies, hyvät ystävät, lopuksi vielä haluaisin viitata kreikkalaiseen filosofiaan. Sehän on yksi kulmakivistä joille Euroopan kulttuuriperintö on rakentunut. Platon ja Sokrates miettivät, mikä on elämän tarkoitus, ja Sokrates vastasi olla hyvä ateenalainen. No mikä sitten on hyvä ateenalainen? Sokrates kysyi Platonilta ja vastaus oli yksinkertainen, mutta kuitenkin järkevä. Hyvä ateenalainen on henkilö, joka tekee Ateenasta paremman paikan kuin se aikaisemmin oli. Se on yksinkertaista, se on oikeudenmukaista ja erittäin kaunista. Sokrateen ja Platonin Ateena on tällä hetkellä meidän yhteinen kotimme, Euroopan unioni. Ja eurooppalaisena, eurooppalaisena johtajina meidän täytyy tehdä jatkuvasti työtä, jotta voimme tehdä Euroopasta paremman paikan Euroopan kansalaisille ja erityisesti tuleville sukupolville. Meillä pitää olla innovoivaa, rohkeaa politiikkaa, jossa ihmiset ovat ytimessä. Ja tällä tavalla saadaan aikaa kestävää talouskehitystä ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta. Mainitsin nämä painopistealueet ja puheenjohtajavaltio Kypros on laatinut kunnianhimoisen ohjelman, mutta me kuitenkin tiedämme, millaisia ongelmia on tämänhetkisessä tilanteessa ja millaisia haasteita meillä on Euroopan tasolla. Ja tehän tiedätte, että omassa maassani on vielä ylimääräisiä haasteita, koska se on jakautunut. Siellähän on saaren pohjoisosissa turkkilaisia joukkoja, mutta mehän ryhdymme kaikkiin mahdollisiin toimiin, jotta turkkilaisten läsnäolo ei vie meitä sivuraiteille tällä puheenjohtajakaudella. Puheenjohtajavaltio Kypros toimii sen hyväksi, että saamme aikaan parempaa Eurooppaa Euroopan kansalaisten hyväksi. Meillä on edessämme kuusi kuukautta, joiden aikana sitten kaikkien avustuksella ja myöskin teidän Euroopan parlamentin jäsenten avulla me voimme vaikuttaa siihen, että pääsemme lähemmäksi näitä yhteisiä tavoitteita ja haluan kiittää teitä tästä lämpimästi. Vielen Monet kiitokset, presidentti Kristofias. Ja nyt äh, komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso on vuorossa, olkaa hyvä. Puhemies, Kyproksen tasavallan presidentti, hyvät jäsenet, aloittaisin ilmaisemaan presidentille ja hallitukselleni täyden, hallitukselle täyden tukeni puheenjohtajakaudelle. Teemme työtä täyden lojallisuuden hengessä ja toivotamme kaikkea mahdollista menestystä. Tämä on maanne ja EUn intressissä. Neuvoston puheenjohtajuus on aina haaste suurille ja pienille maille, vanhoille ja vähemmän vanhoille jäsenvaltioille. Ja on ihan luonnollista, että nyt on kaksinkertainen haaste, kun ensimmäistä kertaa on puheenjohtajuus nykyisissä talousolosuhteissa – mutta minulla on paljon luottamusta siihen, että Kypros on valmis tähän suuren vastuuseen. Ei pelkästään tämä presidentin puhe tänään minua vakuuttanut koskien hänen sitoutumista yhteismenetelmään ja eh, Eurooppaan. Voin sen lisäksi kertoa, että viranomaiset Kyproksella aloittivat valmistelut jo kolme vuotta sitten. Tällä välin Kyproksen viranomaiset ja komissio poliittisella ja teknisellä tasolla ovat olleet hedelmällisessä yhteistyössä. Huomenna kollegio tapaa Nikosiassa puheenjohtajamaan tiimin, jossa aion myöskin ilmaista arvostukseni hyvin pätevälle työlle, valmistelutyölle. Tämän avaajastilaisuuden jälkeen täytyy työtä jatkaa kuitenkin heti. Arvostan kovasti, että puheenjohtajamaa on valinnut oikeat prioriteetit, joiden kanssa täytyy tehdä työtä. Komissio on samaa mieltä tavoitteesta jossa pyritään kilpailukykyisempään Eurooppaan, joka perustuu solidaarisuuden, kestävän kasvun ja sosiaaliseen mukaanottamiseen, että Eurooppa olisi merkittävä globaali tekijä. Tässä tarvitaan toimia, jotka vahvistuvat komission kolmikanta lähestymistavasta, jonka puolesta se on puhunut pitkän aikaa, jonka, myötä täytyy tehdä, jonka puolesta täytyy tehdä jonkun verran julkista rahoitusta, rakennemuutokset ja kohdistetut investoinnit näihin alueihin keskittyminen, niiden vaikutuksen maksimoiminen, niillä päästään pitkälle kohti menestyksekästä puheenjohtajakautta menestyksekäs puheenjohtajakausi, sille on hyvin tärkeää keskittyä niihin ehdotuksiin, joissa käsin kosketeltavia tuloksia voidaan saada 2012 vuoden loppuun mennessä. Ennen kaikkea meillä on monivuotinen rahoituskehys yksi päävälineistä, sillä te saadaan lisäarvoa investointeihin Euroopan tasolla ja kasvua ja työpaikkoja Euroopassa. Presidentti Kristofius, puhemies Schulz, hyvät jäsenet, tehkäämme kaikkemme, jotta voisimme päästä sopimukseen tästä rahoituskehyksestä. Vuoden loppuun mennessä se on hyvin haastavaa, mutta se on mahdollista. Tältä saadaan selkeä viesti siitä, että kun puhutaan kasvusta, olemme sitoutuneita toimintaan eikä pelkästään puhuta. Vuoden loppuun mennessä sopimuksen saaminen, hyvä sopimus, ei erittäin hyvä sopimus, tarkoittaisi hyvää palvelusta EUlle kokonaisuudessaan ja se olisi menestys myöskin Kyprokselle puheenjohtajamaana. maana. Komissio tulevina päivinä ehdottaa tai esittelee rahoituskehyksen päivitetyt luvut, joihin kuuluu Kroatian liittymisen vaikutus 2013 ja otamme huomioon viimeisimmät kansalliset ja alueelliset tilastolliset tiedot. Sitten kun nämä muutokset, tai vaikka nämä muutokset ovat marginaalisia kokonaissummia, joita ne täytyy kuitenkin tehdä tarkkuuden vuoksi, ja sen vuoksi täytyy olla yhtäläinen kohtelu. Tältä pohjalta puheenjohtajamaa sitten pystyy valmistelemaan keskusteluja vakavassa mielessä myöskin luvuista syksyn aikana. Voin vain toistaa sen, mitä olen sanonut aiemmin. Luvut, joita ehdotimme viime vuonna, ovat edelleen täysin valideja. Ne ovat tasapuolisia, asianmukaisia ja ne ottavat huomioon nykyisen tilanteen ja ottavat asianmukaista kunnianhimon tasoa. Sen vuoksi kehotan parlamentin jäsenvaltiota tunnustamaan, että se mitä olemme ehdottaneet jo nyt, tarjoaa hyvän pohjan kompromissille. Tietysti neuvottelut monivuotisesta rahoituskehyksestä ovat paketti. Yhtä aikaa kokonaiskehyksen kanssa neuvottelut täytyy saada päätökseen sektorikohtaisista ehdotuksista koskien pääpolitiikkalohkoja. Nämä politiikat ovat pyrkimystemme sydämessä, ja haluamme tukea työllisyyttä ja kasvua. Tästä syystä tarvitsemme yhtä aikaa sitä, että etenemme kovasti seuraavan sukupolven rahastoissa YMPn uudistamisessa, yhteisessä kalastuspolitiikassa, horisontti 2020, tutkimus ja innovointi, verkkojen Eurooppa-välineessä ja asian kuuluvissa trans, eh, TEN-verkoissa. Myöskin ulkoiset rahoitusvälineet ovat tärkeä osa ulkosuhteitamme melkein 70 sektorikohtaista ohjelmaa ja rahoituskehyksessä meillä on pitkällistä työtä. Siinä tarvitaan paljon työtä puheenjohtaja maalta, suoritusta ja pyrkimystä, jota me komissiossa tuemme täysin. Presidentti, hyvät jäsenet, monivuotinen rahoituskehys on vain yksi vipuvoimastamme kasvujen ja työpaikkojen hyväksi. On muita kriittisen tärkeitä osa-alueita, joissa täytyy parantaa juoksua. Sen vuoksi pidän hyvänä, että presidentti on samaa mieltä kuin minä, että meidän täytyy tehdä läheistä yhteistyötä kaikki toimielimet, parlamentti tietysti mukaan lukien, nyt tulevina kuukausina. Tämä on ainoa tapa päästä tuloksiin, nimittäin tuloksiin, jotka ovat vakaita ja sitovia, eivätkä ole epävarmoja. Kun jatkamme työtämme kasvun hyväksi, tarkoittaa myös, että menemme eteenpäin tulevina kuukausina näissä pitkän, nopean äh, toiminnan lainsäädäntöehdotuksissa single, yht, yhtenäismarkkinoista. Se pyrkii esitt- komissio pyrkii esittämään ehdotuksia Single Mark Act kakkosesta ja toivomme, että Kypros aloittaa työn viipymättä tässä asiassa ja jälleen kerran vahvasta sitoumuksestanne koskien yhtenäismarkkinoiden syventämisen tarvetta. Kuten sanoin eilen, intensiivinen työ jatkuu, jotta voidaan taata vakaus euroalueella. Komissio ehdottaa nopeasti uusia ehdotuksia, jotka koskevat ensimmäisiä askelia, jotta voidaan saada aikaan se, mitä olemme kutsuneet pankkiunioniksi. Nimittäin, että luodaan yksittäinen valvontamekanismi euroalueella, joka rakennetaan ECBn ympärille artiklan 127 perusteella. Samaan aikaan yritetään pitää yllä yleisarkkitehtuuri 27 Euroopassa kohta 28 erityisesti arkkitehtuurissa yhtenäismarkkinoilla, jotta voidaan taata integriteetti unionissamme ja luonnollisesti täydelliset oikeudet Euroopan parlamentille sopimuksen mukaan, perussopimuksen mukaan. Mutta samaan aikaan Voidaan tehdä paljon talletustakuussa, tiukemmissa säännöissä luokituslaitoksille, markkina- ja rahoitusvälineille ja markkinoiden väärinkäytölle. Pankkiunioni on asia, joka voidaan tehdä nopeasti, jos sen takana ollaan täysin ja tehdään kovasti työtä. On, tarvitaan myös lisäpyrkimyksiä kaksi Tupac-aloitteessa, jotta päästään eteenpäin finanssitransaktion verossa tiivitässä yhteistyössä. Vaikka muodollisesti nämä ovat eri asioita, mutta voimme saada parempaa solidaarisuutta, jos saman aikaan olemme valmiita hyväksymään suuremman vastuuta. Puhemies, hyvät jäsenet, mainitsin vain muutamia tärkeimpiä asioita, joihin täytyy keskittyä tulevana kuutena kuukautena. Tiedän tietysti, että puheenjohtajamaan ohjelma on paljon laajempi mutta mielestäni meidän pitäisi keskittyä siihen, missä voimme saada aikaan tuloksia suhteellisen lyhyessä ajassa. Pitäisi mainita myös Schengen ja patenttipaketti. Toivotan, että molemmissa pääsemme parempiin ratkaisuihin lopulta kuin mitkä ovat neuvoston perillä tällä hetkellä. Mutta uskon, että jotta puheenjohtajuus olisi menestys, tarvitaan päättäväisyyttä ja keskittyneisyyttä. Kuusi kuukautta menee, kuluu hyvin nopeasti Schulzin ja presidentin kanssa mainitsin eilen kokouksessa, että tämä on 17 neuvoston puheenjohtajuus, jota seuraan hyvin läheltä. Ja voin kertoa teille, että menestyksekäs puheenjohtajuus on ollut sellainen, jossa on pystytty keskittymään ja fokusoitumaan. Käytetään tätä aikaa nyt mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Komissio auttaa teitä tavoittamaan niin paljon kuin mahdollista tässä pyrkimyksessä ja olen varma, että niin myös Euroopan parlamentti. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kommissionspräsident. Monet kiitokset komission puheenjohtaja. Nyt avaan äh, puheenvuorot ensin kansanpuolen ryhmän puolesta Josef Daul. Puhemies, neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kypros on nyt puheenjohtajana ratkaisevalla hetkellä. Puhuin tästä vielä eilen. Euroopan neuvosto on järjestänyt 30 kokousta talouskriisistä, eikä tämä ole vielä päättynyt. Ja nyt meillä viime viikolla saatiin aikaan toimintasuunnitelma ja nyt pyytäisin rohkeutta ja päättäväisyyttä uudelta puheenjohtajavaltiolta. Puheenjohtajavaltio, joka toivottavasti saa muut maat sen puolelle, että voidaan integroida poli- politiikkaa Euroopassa ja että toimii yhtenäisesti. Talouskriisi on haaste, mutta se on samalla mahdollisuus. Haaste on se, että voidaan parantaa taloutemme kilpailukykyä puuttua työttömyyteen, joka on ennätyslukemissa keskimäärin 11 prosenttia. Mahdollisuus on nyt se, että se mitä euroaltioille olisi pitänyt tehdä alun perin, eli yhteistä talouspolitiikkaa, budjettikuria ja erityisesti pitkän ajan investointipolitiikkaa. Neuvoston puheenjohtaja Kristofias, vaikka me olemme hyvin erilaisista poliittisista puolueista, ryhmämme tukee teidän painopistealueitanne. Ja muistan yhden virkkeen, jonka sanoitte, eli yhteisömenetelmä. Ja tiedän, että voin luottaa teihin tässä. Kansanpuolue, kuten tekin, toivoo, että Euroopan unioni olisi tehokkaampi, olennaisempi ja sellainen, joka edistää kasvua. Meidän täytyy toimia ja meidän täytyy käyttää hyväksi sisämarkkinoiden 20. vuosipäivää syksyllä – Mehän aloitimme tämän työn Jacques Delorsin alaisuudessa ja meidän täytyisi nopeasti toteuttaa sisämarkkinoiden toimintapaketti. Meidän pitää panna täytäntöön palveludirektiiviä, meidän täytyy luoda todelliset digitaaliset sisämarkkinat, meidän täytyy vähentää pk-yritysten kontolla olevaa taakkaa. Tällä tavalla saamme aikaan kasvua ja samalla työpaikkoja. Pyytäisin, että parlamentin kanssa ja komission kanssa toimitte näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä kaudella neuvotellaan myöskin monivuotisesta rahoituskehyksestä ja minun ryhmäni toivoo, että asiat etenevät tällä kaudella ja että myöskin pidetään mielessä, että Euroopan budjetti on investointibudjetti, kasvubudjetti ja myöskin työllisyysbudjetti. Meidän täytyy investoida infrastruktuuriin, meidän täytyy investoida energiaverkostoihin ja koulutukseen, tutkimukseen, innovaatioon, kohesiopolitiikkaan, elintarviketurvallisuuteen. Ja te puhuitte myöskin tästä kaikkein köyhimmille annettavasta elintarvikeavusta, ja tähän saatte myöskin täyden tukeni. Tämä on uskottava ja konkreettinen vastaus kriisiin. Kyproksen puheenjohtajakausi on Euroopan parlamentin keskustelukumppani, kun keskustellaan rahoitusnäkymistä, budjetin pitää olla realistinen ja sellainen, joka vastaa tarpeisiin. Ja me autamme teitä siinä, että vuoden loppuun mennessä saatte aikaan sitten mukavan joulupaketin, joululahjan rahoitusnäkymien suhteen. Hyvät kollegat, on myöskin toinen aihe, jota haluan nyt käsitellä, eli huolestuttava poliittinen tilanne yhdessä jäsenvaltiossa Romaniassa. Komission varapuheenjohtaja Vivian Reding sanoi eilen olemassa huolestunut tilanteesta ja hän sanoi, että kun otetaan huomioon hyökkäykset perustuslaillista tuomioistuinta vastaan tässä maassa, meillä pitää, pitää huolta siitä, että tuomioistuin on riippumaton ja joka toimii tehokkaasti. Tällä tavalla voidaan luottaa eurooppalaiseen oikeuteen. Ryhmäni on myöskin komission tavoin huolissaan tästä tilanteesta ja viime viikolla puhuin näistä huolenaiheista liittyen demokratian toimintaan tällä hetkellä Romaniassa. Pyytäisin, että komissio ja vilpittömästi nyt vetoaisin siihen, ettei nyt lähdetä kahden kuukauden lomalle. Meidän täytyy seurata tätä tilannetta samalla tavalla kuin on seurattu muita asioita. On tärkeää, että seuraavan kuuden kuukauden aikana me etenemme eri asioissa ja puheenjohtajavaltio Valtiokypros, me luotamme teihin uskomme, että saatte aikaan monia hienoja asioita. Kiitos. Monet kiitokset, kollega Doll Ja sitten eh, SD-ryhmän puolesta, puolesta Hannes Svoboda. Kiitoksia. Lyhyt kommentti kollega Dowlille. En minä putoa penkilleni, jos olisitte vain puoliksi niin kriittinen eh, Unkarin kohdalla kuin Romanian kohdalla mutta me tietenkin kannatamme eurooppalaista lainsäädäntöä ja eurooppalaisia, eurooppalaista oikeutta. Herra presidentti, ähm, teillä on sellainen Eurooppa-ministeri, joka varmasti hoitaa asian hyvin, koska ähm, hän on hyvin innostunut asiasta. Ja puheenjohtajakautenne ei tule olemaan helppo, mutta voin luvata teille, että me tulemme tukemaan teitä kaikin tavoin, mutta tästä ei tule helppo puheenjohtajavaltio. Hannes, odotappa hetki meillä on ongelmia, ei englannin tulkkausta siis. Täytyykö minun sitten puhua englantia, kysyy Svoboda. Englannin eh, tulkkikopin pitää antaa viesti, että pystyvätkö he tekemään työtä. Nyt kaikki on selvä. No herra Svoboda, alkakaapa alusta. Eli Talouskriisi säilyy, pankkikriisi on yhä edelleen voimakkaana kartalla. Olen komission puheenjohtajalle hyvin äh, kiitollinen siitä, että hän sanoi, että hän antaisi äh, Euroopan parlamentille äh, myöskin täydet valtuudet pankkivalvonnan perustamisessa, niin mitä me olemme pitkään valinneet. Me olemme eurovyöhykkeen ongelmissa, mutta Kypros on tästä esimerkki. Jos ajatellaan Romania ja Unkaria, ja ei ole Euroopan vyöhykkeen sen, niin siitä huolimatta saattaa joutua kärsimään suurista haitoista. Nämä tapahtumat osoittavat, että yhä edelleen on sellaisia pankkireja, jotka spekuloivat muiden rahoilla. Yhä edelleen on sellaisia pankkireja, jotka kuvittelevat, että he voivat manipuloida markkinoita ja sitä emme voi hyväksyä. Meidän täytyy saada Euroopassa aikaan tehokas pankkivalvonta ja se täytyy lähikuukausien aikana perustaa niin, että saamme myöskin enemmän avoimuutta pankkitoimintaan. Ja e, sitten rahoitusmarkkinaverosta. Me kuulimme Anni Podimaatan mietinnön vähän aikaa sitten ja hyväksyimme sen suurella äänten enemmistöllä täällä parlamentissa. Mutta on välttämätöntä, että saamme rahoitusmarkkinaveron aikaan. Ei se kuitenkaan ratkaise kaikkia ongelmia. E, presidentti, te sanotte, että taloudelliset e, kustannukset pitää tasaisin jakaa, mutta jos ajatellaan taloudellisia rasitteita, että ne tulisivat tehokkaammin ja tasapuolisemmin jaettua, niin meidän pitäisi myöskin kriisiä pystyä hallitsemaan. Minä uskon, että se on välttämätöntä. Ja sitten mitä tulee budjettiin, Kollega Daul oli sitä mieltä, että meillä olisi yhteinen talouspolitiikka ja että saisimme joululahjoja jouluna. Minä toivon, että hän olisi oikeassa, että tämä ei olisi mikään huono ennuste. Sitten on nämä better spendingin puolustajat, he ovat, jos he ovat sitä mieltä, että less spendingia, niin silloin he eivät ole oikeassa. Herra Cameron on tätä mieltä. Minä yritän saada myöskin kansan kannatuksen puolelle, jos komissio ajattelee, että voidaan kuluttaa enemmän rahaa ja sillä asia ratkaistaan, niin ette ole oikeassa. Me sosiaalidemokraatit tässä talossa haluamme sellaisen budjetin, joka on suorituskykyinen, joka pystyy saamaan aikaan kasvua. Se on ehdottoman tärkeää ja se myöskin pitäisi tukea kilpailukykyämme, mutta ei voida samaan aikaan leikata ja sanoa, että tehkää enemmän kasvun puolesta ja leikatkaa määrärahoja. Ne määrärahat, mitä tarvitaan niin herra Cameron omassa vaalipiirissään, jos hän tarvitsee sen, jos suuria toimielimiä, jotka pitää rahoittaa, jos sitten on kyseessä kohesiopolitiikan alla, jossa meidän todellakin pitää auttaa, että saisimme aikaan kasvua, on, jos sitten niin kuin presidentti puheenvuorossa mainitsi, on kyseessä Puola tai Liettua tai joku muu maa, niin siellä sitten yhtäkkiä sanotaankin ei, ja tämä ei ole oikein. Me emme voi sanoa, että tarvitsemme toimielimiä, kasvua ja työllisyyttä, ja sitten kuitenkin kaikkien kohde kiinnistyy määrärahojen leikkauksiin. Ja minä olen iloinen siitä, että on otettu etäisyyttä tähän leikkausmenetelmään. Ja olen hyvin iloinen Saksan puolesta, että Rova Merkelkin tämän on tunnustanut ja hän on SPDin kanssa keskustellut asiasta niin, että pitäisi myötävaikuttaa kasvuun. Ja tässä mielessä, niin kuin kollega Dole toivoo joululahjaa, siis ei meille, vaan Euroopan väestölle, jolle se on ehdottoman välttämätöntä. Ja Kyproksen puheenjohtajakaudella olemme lähinnä, lähellä sellaista aluetta, jossa on suuri kriisi vallalla yhä edelleen. Me emme ole ihan niin lähellä, kun ajattelemme Kyprosta, eli Lähi-idän kriisiä. Kyproksen hallituksella on hyvin hyvät suhteet Lähi-idän valtioihin ja meidän pitää käyttää sitä täysin hyväksi. Ja viimeinen kommenttini liittyy Turkkiin. Valitan syvästi mm, sitä, miten Turkki suhtautuu Kyproksen puheenjohtajakauteen. Kypros on Euroopan unionin puheenjohtajavaltio ja jos Turkki nyt blokeraa Euroopan unionin suhteita, niin me olemme kuitenkin yhdessä ja me toivomme, että me voisimme elää yhdessä. Sekä turkkilaiset että kreikkalaiset ovat eh, Euroopan kansalaisia. Toivomme, että kaikki voivat rauhassa elää Euroopassa. Monet kiitokset. Kiitokset. Ja sitten ähm, Alderyhmän puolesta Graham Watson. Presidentti Kristofias, maan ei voi johtaa EUta koollaan tai voimallaan, joten teidän täytyy johtaa esimerkillä. Johtakaa esimerkillä talouskasvussa. Käyttäkää EUn vaikutusvaltaa, jotta voitte auttaa yhdistämään Kyproksen ihmiset. Taloustieteilijät sanovat, että se lisäisi 2000 euroa vaurautta joka perheelle saarella. Johtakaa esimerkillä, kun EU, e Euroopassa torjutaan rikollisuutta. Tehkää väliintulo, kun ajatellaan mutkikkaita juonia, joilla gründerit ja lakimiehet ryöstävät eläkesäästöt eh, loma-asunto-ostajilta. Muilla alueilla myös. Ei niin, että annatte fossiilisen polttoaineen löydön vievän harhauttavan teitä pois siitä, että ei käytettäisi aurinkoa ja tuulta. Ei niin, että ollaan Moskovan panttina, niin että vältetään keskustelua Ankaran kanssa. Viekää budjettineuvotteluja eteenpäin ja EUn toimintasuunnitelma 2050 liittäkää ne yhteen niin, että investoidaan uusiutuvan energiaan eu laajuisesti ja pyritään irti riippuvaisuudesta Venäjän kaasuun. Te valvotte eu neuvotteluja valtiovelasta ja pankkivalvonnasta. Käyttäkää keskuspankkia ja investointipankkia, jotta voidaan tukea heikompia kansakuntia maksukykyisyyteen takaisin. Puhutte paremmasta Euroopasta lapsenlapsille ja lapsille. Teidän täytyy puhua Turkin kanssa. Älkää ylen katsoko kanssa kansalaistemme äh, kärsimystä piikkilankojen takana. Gibraltarin ihmisten kanssa he ovat samassa kohtalossa, että he ovat unohdettuja ihmisiä, jotka EUn äh, perussopimusten valvojat eivät pysty olemaan tarpeeksi rohkeita. 40 vuotta sitten toinen Välimeren saaren asukas runoilija George Mustaki kertoi Piikkilanka saarista vangitsivista muureista Välimerellä. Me emme moiti teitä, jos ette saa Syyriaan rauhaa ja vapautta, jotka ovat meren etelärannalla, miten tahansa yrittäisittekin. Mutta te voitte saada oman saarenne eroon piikkilankoista ja vankilan muureista ja saada takaisin sen, mitä tämä Mainittu runoilija kutsui kauniiksi kesäksi, joka ei pelkää syksyä. Graham. Kollega Graham. Herra Kasolidis haluaisi esittää teille kysymyksen. Olkaa hyvä, herra Kasolidis. Mr. Watson, don't you think... Watson, ettekö katso, että kun puutut tähän arvosteluun puheenjohtajavaltion osalta, joka ei vielä ole edes alkanut, se ei ole objektiivista eikä reilua. Ettekö katso erityisesti, kun tämä arvostelu tulee teiltä, jotka edustatte maata, joka on ollut siirtomaavalta, joka osa, osaltaan on vastuussa tämän saaren jakamisesta, koska se noudatti hajota ja hallitse politiikkaa. Mitä, herra Watson? Olkaa hyvä, herra Watson. Mr. Kassolidis. Herra Kassolidis, en ole sellainen, joka puolustaa kaikkea, mitä on kolonialismin hengissä tehty maani toimesta, mutta en usko, että maatani voidaan syyttää ongelmien aiheuttamisesta Kyproksen saarella. En kritisoi Kyprosta. Kysyn presidentiltä puheenjohtajamaalta. Pyydän käyttämään EU-vaikutusvaltaa ratkaisemaan joitakin vakavia ongelmia, joita saarella vielä on. Ja toivon, että ongelmat ratkaistaan. Ja niin mielestäni paljon voidaan tehdä. Ja toivon, että herra presidentti Kristofios, toivotan heille kaikkea mahdollista menestystä tässä mielessä. Kiitos. Monet kiitokset. Ja sitten vihreiden ryhmän puolesta Rova, Rebecca Harms, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Sen jälkeen, kun kokouksen ja edustajat olivat Kyproksessa valmistelemassa puheenjohtaja, puheenjohtajuutta, niin jäin muutamaksi päiväksi Nikosiaan yksityisesti ja kun en tuntenut tätä kaupunkia, niin ensinnäkin menin arkeologiseen museoon ja minun teki suuren vaikutuksen tämän suuren kulttuuriperinnön ähm, suuri kulttuuriperintö tällä saarella. Ja kun sitten Nikosiasta tulin kotiin, niin sitten näin useampaan kertaan äh, rajan. Ja kun sieltä, mistä pääsin yli, niin se sieltä, mistä pääsi yli, niin se oli minusta todella surullista. Ja niin kuin Graham Watson, niin en pysty sanomaan kaikkea, mitä teidän pitäisi näiden tulevien kuuden kuukauden aikana tehdä, mutta minä haluaisin toistaa sen toiveen, mitä monet kollegamme ovat jo esittäneet Nikosiassa – neuvoston puheenjohtajuus johtaa siihen, että Euroopan, Eurooppa kohdistaa katseensa Nikosiaan ja meidän täytyy kaikki huolehtia siitä, että tämä arvoton ja oikeastaan eilispäivän tilanne muuttuu muuttuu. Se on kaikkien kyproslaisten edun mukaista, niin Kreikan kuin Turkin kyproslaisten edun mukaista. Ja nyt kun tämän sanoin, niin tiedän tietenkin, että neuvoston puheenjohtajuus alkaa hyvin vaikeassa tilanteessa. Tämä keskustelu huippukokouksen tuloksista kestää ja niistä kiistellään. En tiedä, olemmeko kokeneet sellaisen huippukokouksen aikaisemmin kriisin aikana jolla oli niin lyhyt puolittumisaika markkinoilla kuin viimeisen huippukokouksen aika äh, tuloksesta. Äh, korot nousevat ja korkotaakka kriisimaissa on korkeampi äh, kuin ennen huippukokousta. Tätä pitää arvioida ja te otatte nyt eh, neuvoston puheenjohtajuuden hoitaaksenne sellaisena aikana, jossa neuvostossa asia on täysin unohdettu. Kun te tulette kotiin, niin teidän pitäisi muistaa se, että Eurooppa toimii ainoastaan vastuullisena yhteisönä. Ilmeisesti tällä hetkellä monet valtioiden ja hallitusten päämiehet ovat kotimassaan enemmän puoluepoliitikkoja kuin eurooppalaisia, eivätkä he ole täysin tietoisia tästä vastuustaan. Minä toivon, että, että teillä on nyt todellakin suuri haaste siinä, että saatte tämän asian hoidettua siihen asti, jolloin Troikka tulee esittämään uuden Kreikka-raporttinsa, niin myöskin Kyproksella ja Irlannilla tässä kriisissä tämä on hyvin, hyvin oleellinen hetki että neuvostossa ristiriidat siihen mennessä saadaan poistettua. Minä joka tapauksessa olen hyvin huolissani tämän uuden Kreikka-raportin vaikutuksesta päätöksiin, joita tullaan tekemään – koska olemme hyvin heikoilla jäillä olleet viime huippukokouksessa päätöstä tehdessä. Jos ajatellaan Euroopan parlamentin päätöslauselmaa, josta tulemme tänään tekemään päätöksen, niin siitä me saamme hyviä suuntaviivoja siihen, mitä välttämättä kesän aikana pitää hoitaa. Ja haluaisin vielä lopuksi, herra Kristofias, sanoa, koska minä ymmärsin, että oikeudenmukaisuus on teille poliitikkona ja ihmisenä hyvin tärkeä seikka, niin minä uskon, että Kypros Kyproksessa, vaikka minä täysin tiedänkin, mitkä nämä rakenneongelmat ovat suurten pankkien ja rahoitussektorin alalla, että Kreikassakin pitää myöskin verotuksen oikeudenmukaisuutta, eh, verosaarekkeita, veroparatiiseja, verokarkuruutta vastaan taistella – siitä huolimatta, että teillä on nämä omat ongelmat, niin varmasti teette työtä myöskin meidän puolestamme. Kiitoksia Harms ja sitten ECR-ryhmän puolesta Kälänen. Aluksi haluaisin kiittää Kristofiasta ja hänen alustuksestaan ja siitä, mitä hän sanoi ryhmälläni, kun, hän, kun kävimme hiljattain Kyproksella. Arvostimme näitä kokouksia, joita meillä oli hänen ja hänen hallituksensa kanssa. On selvää, ettei meillä poliittisesti ole paljon yhteistä, mutta arvostimme kuitenkin hänen ystävällisyyttään ja vieranvaraisuuttaan. Ja olemme samaa mieltä siitä, millaisia vaikutuksia näillä prioriteeteilla tulee olemaan. Ne eivät ole EU-ssa olleet riittävän olennaisia kansalaisille. Meidän pitää olla tehokkaampia. Minun ryhmäni kanta on selvä. Me emme halua, että EU epäonnistuu. Mutta jos se jatkaa samalla linjalla kuin tähän mennessä, niin varmasti se tulee epäonnistumaan. Sitten Barrosolle pari sanaa. Olin yllättynyt, kun hän eilen täällä täysistunnossa ehdotti, että me jotenkin nauttisimme euron ongelmista, ja se on täysin absurdia. Luuletteko tosiaankin, että me nautimme siitä, että monet ihmiset kärsivät poliittisen hankkeen ansiosta? johdosta? Me olemme puhuneet eri vaihtoehdoista euroalueella. Joko tehokas finanssipoliittinen unioni tai sitten euroalueen supistaminen. Tällä hetkellä te yritätte luoda poliittista unionia ilman finanssipoliittista unionia, joka, jota todella vaadittaisiin. Ja mielestäni on ihan kohtuullista, että me soitamme hälytyskelloa sen suhteen, mitä tämä tarkoittaa kansalliselle demokratialle monissa jäsenvaltioissa. No, selviääkö euro vai ei? Tärkeää joka tapauksessa on, että ne maat, jotka järkevästi ovat pysyneet sen ulkopuolella, eivät joudu kärsimään 17 euron maan päätöksistä jatkaa integraatiota, jos ne näin päättävät tehdä. Tietysti meidän täytyy muistaa, että meitä on 27 maata, jotka ovat sisämarkkinoilla. Se on yksi asia, jota me kaikki tuemme. Ja siksi olen iloinen siitä, että puheenjohtajavaltio Kypros totesi, että yksi sen tavoitteista on syventää sisämarkkinoita, ja tähän saatte täyden tukemme. Puheenjohtajavaltio myöskin neuvottelee vaatimusdirektiivistä. Eilen puheenjohtaja Barroso totesi ihan oikein, että Iso-Britannia on maksanut hyvin paljon pankkien pelastamiseksi hallituksen aikana. No, olen samaa mieltä, että meidän täytyy varmistaa, että pankkeilla on riittävästi pääomaa, jotta näin ei enää koskaan pääse tapahtumaan. No, miksi sitten komissio edelleen yrittää vesittää sitoumuksia, joita EU teki Baselissa, jotta pantaisiin täytäntöön pääomavaatimusdirektiivi? Barroso, minun ryhmäni ja Britannian hallitus tukee tiukempia pankkisääntöjä kuin komissio. Me haluamme varmistaa, että veronmaksajat eivät enää koskaan joudu pelastamaan pankkeja. Ja sitten vielä monivuotinen rahoituskehys edelleenkään en ymmärrä, miten komissio voi pakottaa säästötoimia jäsenvaltioihin ja samalla vaatia sitten enemmän varoja EU-budjettiin. Kaikkien on leikattava menoja, paitsi Euroopan komission. Se, että heitetään nyt rahaa talousongelmien kaivoon ja toivotaan, että ne ratkeavat, se on varmastikin jo 70-luvulla todettu tehottomaksi. Ja jos puheenjohtajavaltio todellakin saa aikaan budjetin, joka todella keskittyy laatuun ja lisäarvoon, parempaan varainkäyttöön, eikä suurempaan käyttöön, niin silloin saatte kyllä täyden tukemme. Kiitos. Kiitoksia Kallanan ja nyt sitten GUE-ryhmän puolesta jäsen Zimmer, olkaa hyvä. Arvoisa presidentti ja Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja Dimitris Kristofias, mm, minulle on oman ryhmäni puolesta aivan erityinen tilanne olla tänään täällä ja toivottaa teidät tervetulleeksi Euroopan unionin puolesta. Me olemme iloisia siitä, että ensimmäistä kertaa Euroopan unionin historiassa meillä on Euroopan johdossa sellainen henkilö, jonka me laskemme poliittisen perheeseemme. Te otatte puheenjohtajuuden hoitaaksenne sellaisena aikana, jolloin Euroopan unionilla on valtavia haasteita ja nyt pitää sitten vaihteet valita, jotta Euroopan unionilla on tulevaisuus tai sitten sitten minun mielestäni tämä olisi historiallinen epäonnistuminen, jos se joutuisi eh, historian alaviitteeksi. Minä tiedän, että kun olemme keskustelleet teidän kanssanne ja teidän hallituksenne ja teidän puolueenne jäsenten kanssa, niin me tiedämme, että te olette valmistelleet puheenjohtajakautta huolellisesti. Ja myöskin eh, tällä alalla te tiedätte kuinka tai mikä teidän tehtävänne on. Ja te olette hyvin selkeästi tänään ilmaisseet sen, että tietoisesti haluatte hallitsijoiden katseet kohdistaa ihmisten hyvinvointiin ja haluan toistaa sen, mitä viime vuosien aikana olen kuullut, niin ensimmäistä kertaa Euroopan unionissa tehdään juuri se ja ilmaistaan se, ja sanotaan, että minä olen tätä sävyä kaivannut pitkään puheesta, että kyseessä ovat ihmiset, kyseessä ovat ne, jotka eivät ole vastuussa siitä, että me olemme tässä kriisitilanteessa, joka useimpien pitää kestää. Tulee olemaan vaikea toteuttaa tämä lähtökohta, mutta minä uskon, että on jo paljon voitettu tällä ja olen varma siitä, että tulette sen myöskin tekemään jos te rohkaisette kaikkia ihmisiä puheenjohtajakaudellanne ja siinä, miten te puheenjohtajakauttanne toteutatte, siinä, että kannatatte heidän oikeuksiaan ja puolustatte sitä, että neuvosto ja Euroopan toimielimet ovat juuri tästä tehtävästään tietoisia. Me puhumme aina eurosta ja sen vakaudesta ja siitä välttämättömyydestä, että tarvitaan valvontaa ja että se on tärkeä Euroopan unionin ja eurovyöhykkeen toiminnalle, mutta tämä on väline, Täytyy olla poliittiset edellytykset, jotka pitää määritellä. Koskaan ei voi olla Euroopan unionin tavoitteena se, että euron toiminnassa hyväksytään se, että Euroopan unionin ihmisten täytyy nähdä nälkää, että terveysjärjestelmät sortuvat ja että kunnallishallintojen pitää leikata hallintoaan. Tämä ei ole se, mitä voidaan kuvata Euroopan unionin ytimenä ja tämä teidän vaatimuksenne sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta ja solidaarisuus jäsenvaltioiden välillä, mutta myöskin solidaarisuus eri väestöryhmien välillä, ne mainitsitte, ja että Euroopan unioni yksinkertaisesti on väline tai sen puoltaja, että pieni eurooppalainen ryhmä ainoa, että se on tukenut ainoastaan pientä eurooppalaista ryhmää. Ja nyt haluaisin korostan myöskin sitä tietenkin, että se mitä te mainitsitte teidän painopistealueinen, niin että on tärkeää, että menemme tähän suuntaan, mitä te määrittelitte, ja me tulemme tukemaan teitä siinä. Toimikaa sen puolesta, että ihmisten ei tarvitse pelätä. Pelko on kaikkein huonoin neuvonantaja demokratiassa ja minä pelkään, että monet viimeisten viikkojen ja kuukausien päätökset, mitä on tehty varsinkin Kreikan vaaleissa, ja myöskin kansanäänestys Hollannissa, niin niihin vaikuttivat pelko. Ja jos Euroopan unionin hallitsijat myötävaikuttavat siihen, että ihmiset pelkäävät tehdä no, vapaita päätöksiä, niin silloin se ei ole hyvä merkki Euroopan unionin tulevaisuudelle. Paljon onnea ja menestystä teidän työssänne. Kiitoksia, rouva Zimmer. Ja sitten EFD-ryhmän puolesta rouva Savela. Proedri, kirje Proedri Christofia. Puhemies, presidentti. Toivotamme tervetulleeksi. Toivotamme menestystä puheenjohtajakauden aikana. Puheenjohtajamaa tulee puheenjohtajamaaksi aikana, jolloin on tärkeitä asioita meneillään ja vireillä. Neuvostossa täytyy puheenjohtajakauden aikana tukea sitä, että saadaan parempi integraatio finanssipolitiikassa, pankeissa, Euroopassa. Tämä pieni maa, Kypros, on paikka, jossa asuu ihmisiä, jotka ovat hyvin rohkeita ja hyvin oikeudenmukaisia. Jos tarkastellaan sitä, miten naapurimaa siellä Israel toimii energia riippumattomuuden aikaansaamisessa hyvin rohkealla tavalla. Niin täytyy suhtautua Israelin suhteisiin hyvin rohkeasti niin, ettei samaan aikaan eh, haitata suhteet arabimaihin, kun pyritään suurempaan energiamavaraisuuteen saarella. Tämä on hieno esimerkki meille kaikille joka osoittaa, että energia-asiat voivat olla asia, jota voidaan käyttää välineenä siihen, että taistellaan paremman vakauden ja rauhan puolesta maailmassa. Muistutan, kuten täällä on sanottukin, että olennaista on se, että käytetään Kyproksen hyviä suhteita moniin maihin hyväksi. Erityisesti suhteet ovat hyvät kolmanteen maailman ja arabimaihin. Toivotan menestystä. Monet kiitokset, Tarva Savela, ja sitten sitoutumattomien puolesta Rova Singlea. Kiitoksia. Ja Kalimera, presidentti. Oli ilo tavata teidät, kun kävin Nikosiassa vuonna 2009. Ja kunnioitan ponnistuksenne ratkaista Kyproksen ongelma, ongelma, joka olisi pitänyt ratkaista ajat sitten. Ja se, miten Turkin hallitus nyt on toiminut, sehän ei ole tunnistanut Kyproksen puheenjohtajakautta. Se pitää ottaa esille täällä. Ja vetoaisin teihin siihen, että EU poistaa Turkin ehdokasvaltion aseman, koska he ovat osoittautuneet, että he eivät pysty kommunikoimaan Euroopan yhteisön kanssa. Te puhuitte Euroopan parlamentista demokratian kulmakivenä, mutta te saitte koulutuksenne Venäjälle. Ja te näitte, miten Duuma ei ollut mitenkään demokraattisempi kuin Euroopan parlamenttikaan. Politbyro on aika samanlainen kuin Barroson johtama komissio, joka käyttää parlamenttia välineenään omille toimilleen. Te otitte esille puheenjohtajakauden ongelmat, eli työntekijät joutuvat kärsimään nyt tilanteesta. Ja Atenassa on graffiti, jossa sanotaan, että kieltäytykäämme orjuudesta. Ja kun ajatellaan teidän ideologiaanne ja taustaanne kommunistina, on tämä tehtävä teille vaikea, koska millä tavalla te voitte suojella työntekijöitä tai puolustaa heitä, kun ajatellaan säästötoimia, jotka Angela Merkel ja muu EU on pakottanut maahanne. Varmaan olette samaa mieltä siitä, että 2020 strategiasta puuttuu näkemystä ja uskon, että siitä tulee yhtä menestyksekäs kuin Lissabonin strategiasta. Ja 2010 hän EUn piti olla kaikkein dynaamisin tietoon pohjautuva alue vuonna 2010. Sanoitte viime sanoitte TV-uutisessa, että Kyprokselta ei pidä odottaa liikoja. No EU on kyllä tästä. Kiitoksia Rova Ja nyt sitten PPE-ryhmän puolesta Kasulidis. Kiitoksia puheenjohtaja. Kypros tulee puheenjohtajamaaksi neuvostossa. Se on hyvin päättäväinen ja vakuuttunut siis siitä, että se pystyy tarttumaan puheenjohtajakauden haasteisiin. Herra presidentti, te puhuitte prioriteeteista. Monivuotinen rahoituskehys, yhteinen turvapaikkapolitiikka. Se, että tuetaan YMPn reformia, yhteinen meripolitiikka, energia-asiat. No, Arabiliiton ja ulkoministerien kokouksessa täytyy osoittaa suurta mielenkiintoa arabikevättä kohtaan. Ja käsittelette myös laajentumista, Turkki mukaan lukien. Olen vakuuttunut siitä, että teette sen objektiivisesti ja puoluuttomasti. Pahoittelen Turkin asennetta teidän puheenjohtajakauttanne kohtaan. EUn toimielimiä ei Turkki kunnioita. Puheenjohtajamaa kuuluu EUn instituutioihin. Kyse ei ole yksittäisestä maasta, joka puheenjohtajana on, ja sen kahdenvälisistä suhteista. Jokainen, jokaisen neuvoston puheenjohtajan pitäisi la- laittaa sivuun kansalliset ongelmansa ja keskittyä todellakin eurooppalaisiin ongelmiin. Ja näin olettekin luvannut toimia. Turkki esittää nyt uhkauksia, kun aiotaan, puhutaan erikoistalousalueen hyväksikäyttämisestä. Nyt Turkin täytyy osoittaa, että se on todellakin luotettava kumppani. Puheenjohtajakauden menestys on asia, joka liittyy myös muihin suhteisiin ja mm, puheenjohtajakauden alku osuu valitettavasti samaan aikaan sen kanssa, kun täytyy uudelleen pääomittaa eurooppalaisia pankkeja. Mutta 74 äh, Turkin invasio aiheutti paljon suuremman taloudellisen äh, huonon ajan. Äh, Frau Kollegin Sintler, Sie Rouva kollega, halusitteko esittää puheen, kysymyksen herra Kasuliidikselle? Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puhemies. Haluaisin kysyä, miksi hän katsoi, että hyökkäys Britannia vastaan oli hyväksyttävissä. Minun maani on taannut 10 miljardia euroa hänen maalleen. Ja meidän joukkojamme on Kyproksella ja se maksaa 10 miljoonia vuodella. Eli ilman brittijoukkoja Turkki olisi jo edennyt paljon pidemmälle vuonna 1974. No minä kuvittelin, että täällä puhutaan tulevaisuudesta. Entä sitten Itävalta, Unkari, entä Italian kolonialismi, entä Portugalin eh, kolonialismi, entä sitten Saksan laajentumishalut? Haluatteko olla vain osa menneisyyttä? Kasulidis. Olkaa hyvä, herra Kasulidis. Because of the presence of the British... Kun ajatellaan nyt brittijoukkoja Kyproksella, niin Ison-Britannian ja Kyproksen suhteiden pitäisi, ja ne ovatkin, parhaat suhteet. Ja toivottavasti, että kommentit, jotka tulevat Britannian kansan edustajilta, meidän ei pitäisi nyt keskittyä menneisyyteen eikä muistuttaa tästä hajota ja hallitse politiikasta, josta he osittain ovat vastuussa. Kiitos. Monet kiitokset ja sitten SAD-ryhmän puolesta Mavro Nikolas. Kiitoksia puhemies. Minäkin puolestani toivotan Kyproksen presidentin tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Ja haluaisin sanoa, että Kristofiaksen julkilausumat koskien Kyproksen puheenjohtajakauden ohjelmaa ovat hyvin edistyksellisiä ja tämä osoittaa, millaisia ongelmia Euroopan unionissa on nyt talouskriisin aikana. Hän haluaa puuttua näihin ongelmiin edistyksellisesti ja demokraattisesti. Eli tämä merkitsee, että ainoa tie ulos kriisistä ei voi olla pelkkä säästöpolitiikka. Hän puhui myöskin siitä, että meidän pitää torjua työttömyyttä ja että pitää luoda kasvua ja uudenlaista Euroopan unionin mallia, joka antaisi toivoa siitä, että tästä taantumasta selvitään. Hän myöskin kunnioittaa Euroopan unionin periaatteita, solidaarisuutta, sosiaalista kohesiota, tasa-arvoa, kaikkia näitä periaatteita, jotka ovat tärkeitä puheenjohtajavaltiolle. Me kaikki haluamme auttaa perheitämme. Me kaikki haluamme enemmän Eurooppaa. Tämä leimaa nyt Kyproksen puheenjohtajakauden politiikkaa. Ja presidentti ei puhunut nyt erityisesti Kyproksen ongelmista, mutta kaikki Euroopan parlamentin jäsenet, jotka käyvät Kyproksella, voivat nähdä, mikä siellä on todellisuus. Pääkaupunki Nikosia on jakautunut kahtia. Se on ainoa pääkaupunki maailmassa, joka edelleen on jakautunut kahtia ja siellä näkyy turkkilaisia joukkoja, 45 000 turkkilaista sotilasta, jotka ovat niin sanotusti suojelemassa Kyproksen turkilaista yhteisöä, joka on sadan tuhannen henkilön kokoinen. Me haluamme tukea Kyproksen yhteiskuntaa, koska uskomme, että tällä tavalla Kyproksen ongelma voidaan ratkaista. Turkki sen sijaan, joka ei tunnusta Kyproksen tasavaltaa, ei tällä hetkellä myöskään tunnusta neuvoston puheenjohtajavaltiota. Turkki haluaa vain pikkuhiljaa vallata saarta enemmän itselleen ja muuttaa saaren demografista rakennetta. Tällä hetkellä miehitetyllä alueella on kymmeniä tuhansia uudisasutusalueita ja esimerkiksi Watson sen sijaan, että hän olisi puuttunut tähän Kyproksen kysymykseen, hän sanoi, että kyproslaiset itse ovat luoneet tämän ongelman. No nyt lopuksi yksi kysymys. Jatkammeko niin kuin ihan muina miehinä tätä Turkin liittymisprosessia Kyproksen puheenjohtajuuskaudella? Kiitoksia ja alliryhmän puolesta nyt Rova Wikström. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja sitten Kreikkaa. Siis te, teillä on hyvin viisas ja hyvin tasapainoinen ohjelma puheenjohtajakaudelle. Minä toivotan teille onnea sen toteuttamisessa. Minä muistutan meitä kaikkia siitä, että EUn toimielimet ovat luvanneet kansalaisille, että yhteinen turvapaikkajärjestelmä Euroopassa tullaan ennen vuoden loppua nyt toteuttamaan. Tässä on Kyproksella hyvin suuri vastuu ja koko kehitys on Kyproksen käsissä. Minä luotan kovasti Kyproksen puheenjohtaja valtion kykyyn onnistua tässä, mutta se vaatii myöskin yhteistyötä välittömästi tämän yhteydessä. Minä olen esittelijänä kahden asetuksen kohdalla ja olemme hyvin lähellä sopimusta, mutta minä toivon, että jatkossakin voimme tehdä Eh, yhteistyötä niin, että me voimme toteuttaa sen, mitä olemme kansalaisillemme luvanneet. Mitä tulee näihin historiallisiin sopimuksiin, niin siihen liittyy myöskin Eurooppa-patentti. Eh, me olemme jo kohta neljän vuosikymmenen ajan neuvotelleet asiasta ja nyt me olemme pystyneet hyväksymään Eurooppa-patentin, johon liittyy alhaisemmat kustannukset. Ja tämä patentti voidaan yhdessä tuomioistuimessa hakea. Siinä on joitakin ongelmia vielä, mutta se vaatii joustavuutta kaikilta osapuolilta. Jos Kypros nyt puheenjohtajakaudella onnistuu nämä tärkeät kulmakivet Euroopassa toteuttamaan, niin uskon, että silloin tullaan ajattelemaan, että Kypros on pieni, mutta tärkeä maa ja se merkitsee hyvin paljon Euroopalle kriittisenä ja tärkeänä aikana. Etin proedriassas. Ευχαριστώ. Kiitoksia. Ja vihreiden puolesta Philip Lambert. Kiitoksia puheenjohtaja. From here, uh... Presidentti Kristofias, tervetuloa tänne. Puhun teistä yhtenä 27 jäsenenä. Kun kuulin Herman van Rompoita eilen teidän katson näitä jokapäiväisiä toiminnostossa, sain vaikutelman, että tässä on skitsofrenia tapaus, evautunut persoonallisuus ja kaksinkertaiset standardit paremmassa tapauksessa. Sanotaan, että halutaan budjettiunionia. Ja sitten neuvosto toimii budjettia vastaan, jossa olisi omia varoja, jota on oma komissio ehdottanut. Haluamme finanssipoliittisen unionin. Sitten neuvosto joka päivä toimii sitä vastaan, että olisi minkä tahansa muotoinen veroharmonisointi. Verokilpailu on edelleen. Ja samaan aikaan neuvosto puhuu vain veroparastiisien torjunnasta eikä tee mitään. Eilen neuv- tai viime viikolla neuvosto kieltäytyi rajoituksista riskipääomarahoituksille, jotka sijoittuvat veroparatiisiin. Tämä oli viime, viime viikolla. Ja Jotkut jäsenvaltiot, tai tälle asialle täytyy tehdä jotain. Samaan aikaan kun neuvosto haluaa lisää demokratiaa, demokratista vastuunalaisuutta. Katsokaa Herman van Rompuyn paperia viime viikolta äh, että että täytyy paikata Euroopassa. on oikein hyvä. Ja parlamenttia kehutaan koko ajan joka puolella. Mutta se, kun näemme to, näen toimen, jokainen yksittäinen toimi yrittää ohittaa Euroopan parlamentin, kun perustetaan pelastusrahasto, se on hallitusten välistä. Parlamentilla ei ole sanottavaa. Kun puhutaan taloushallinnosta, teette finanssipoliittisen sopimuksen, joka ohittaa Euroopan parlamentin. Kun haluatte perustaa pankkiunin, niin jälleen sellaisella tavalla, joka ohittaa Euroopan parlamentin toimivaltuudet, niin kysymykseni teille on, missä, minkä kasvot neuvostolta näemme? tohtori Jiglin päämistä häidin kasvatseron kurikunnukkaan aikana. Kiitoksia. Kiitoksia Lambert ja ECR-ryhmän puolesta Sara Dill. Arvoisa presidentti Kristofias, meidän maamme ovat liittyneet EU-hun samaan aikaan ja siksi olen hyvin iloinen siitä, että yksi uusi EU-jäsenvaltio nyt on puheenjohtajavaltiona. Tämä on hyvin kunnioitettava maa monessakin mielessä, esimerkiksi maantieteellisessä mielessä. Me kävimme vähän aikaa sitten vierailulla Kyproksessa ja me tapasimme teidät ja teidän ministerinne, te ulkoministerin ja sisäministerin. Ja me saimme tästä hyvin hyvän vaikutelman. Te olette hyvin valmistautuneet Haluaisin kiittää teitä vielä kertaalleen tästä vierailusta ja siitä, miten otitte meidät vastaan, miten olitte valmiita keskustelemaan meidän kanssamme. Te puhuitte poliittisesta unionista. Me suhtaudumme hyvin skeptisesti siihen. Me emme ole niin varmoja siitä, että se olisi hyvä ratkaisu. Me olemme sitä mieltä, että se ei ole hyvä askel eteenpäin. Eh, herra Barroso, en ole samaa mieltä teidän kanssanne ja valitettavasti en myöskin enemmistön kanssa samaa mieltä. Enemmistö on sitä mieltä, että se olisi hyvä ratkaisu. Te puhuitte myöskin solidarisuusperiaatteesta, mutta tässä kohdin meidän pitää pitää huoli siitä, että tämä periaate ei johda siihen, että Euroopan unionista tulee siirtounioni, jossa pelkästään jaetaan uudelleen mm, maasta toiseen ja Tämä johtaisi kansojen välisiin jännitteisiin. Tämä pitäisi ottaa myöskin uuden rahoitussuunnitelman laadinnassa huomioon. Te olette siitä nyt vastuussa. Te olette myöskin osoittaneet kaikille, että tämä on realistista ja dramaattista. Tämä kävi myöskin ilmi, kun puhuitte veroista tai siitä, että miten rahoitussektoria säädeltäisiin. Tässä voitte luottaa meidän tukemme. Me emme tarvitse rahoitusmarkkinaveroa emmekä halua EU-sta poistaa kilpailua. Me haluamme sen säilyttää, jotta EU pysyisi toimintakykyisenä. Ja lopuksi haluaisin toivottaa teille paljon onnea ja menestystä ja minä toivon, että teidän puheenjohtajakautenne on menestyksekäs. Ja seuraavaksi Hatsi Georgiou GUE-ryhmän puolesta. Kiitoksia. Minäkin toivotan Kyproksen presidentin tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Se on pieni jäsenvaltio EU:ssa. Ja se on paljon pienempi maantieteellisesti kuin monet muut. Ja sen asukasluku on neljännes Berliinin asukasluvusta ja kymmenesosa Lontoon asukasluvusta. Mutta kolmannes maan alueesta on Turkin miehittämä, joka pyrkii EUn jäsenvaltioksi. Mutta 26 jäsenvaltiota tukee tätä valtiota. Ja tällä tavalla Euroopan unioni on tasanvertaisten valtioiden ja kansalaisten liittouma. Kypros tarvitsee meidän suojelustamme myöskin Euroopan parlamentista ja EUn pitää virallisesti vastata Turkille, joka jatkuvasti toistaa, ettei se aio olla missään tekemisissä puheenjohtajavaltio Kyproksen kanssa. Ainoa vastaus on se, että Euroopan parlamentti ja komissio eivät ole missään tekemisissä Turkin kanssa niin kauan, kun Turkki ei tunnusta puheenjohtajavaltiota. Nyt tällä hetkellä me elämme kriisissä, joka tukahduttaa kotitalouksia markkinoita ei ole rangaistu, valvontaa ei ole ollut pankkialalla. Ja nyt työntekijät ovat vajonneet köyhyyteen ja kurjuuteen. EU EU-ssa meidän on tuettava puheenjohtajavaltion painopistealueita. Me haluamme poistaa köyhyyttä, erityisesti lasten köyhyyttä. Me haluamme edistää Välimeren yhteistyötä ja rauhaa. Ja haluamme luoda yhteistä turvapaikkapolitiikkaa. Ja EFD-ryhmän puolesta jäsen Morganti. Puhemies, haluaisin onnitella seuraavaa puheenjohtajavaltiota Kyprosta. Tilanne on monimutkainen sekä rahoituksen kannalta että myöskin poliittisesti. Mutta voin taata, että minun puolueeni tukee kaikin mahdollisin tavoin, jotta voidaan välttää Turkin painostusta niin kuin on hiljattain tapahtunut. Euroopalla on yhteisiä etuja, mutta se teskenteli, ettei se näkisi, mikä on Kyproksen tämänhetkinen tilanne. Itse kävin maassanne muutama kuukausi sitten ja saatoin omin silmin huomata, millainen uskonnollinen ja kulttuurinen tilanne siellä on, kun sen jälkeen kun Turkki on tunkeutunut alueelle. Meidän täytyy auttaa Kyprosta selviytymään tästä kriisistä. Ja 2007-2013 5 miljardia euroa on annettu Turkille apua, se on maa, joka kasvaa voimakkaasti ja viime vuonna sille annettiin yli kahden miljardin euron lainoja. Ehkä Euroopan unionin pitäisi ensin ajatella omia jäsenvaltioitaan, eikä auttaa maita, jotka ovat suoranainen uhka EUlle. Ja Wertman, kiitoksia. Kalimera Voisinko onnitella presidentti Kristofiasta ja hänen tiimiään, tiimiään erinomaisesta valmistelutyöstä. Historianne aikana se on varmasti jälleen virstan pylväs. Yksi pienimmistä, nuorimmista EU- ja sen valtioista ottaa tällaisen suuren haasteen näin, näinä äärimmäisen vaikeina taloudellisen aikoina EU-ssa. Kaksi osaa ohjelmasta ne ovat erinomaisen tärkeitä. Se, että keskitytään kansalaisiin ja monivuotiseen rahoituskehykseen Näinä tiukkoina aikoina ja vaikeina aikoina täytyy todellakin laittaa kansalaiset etusijalle, jotta meillä voisi olla vahva unioni, joka pystyy kilpailemaan maailmalla. Kun puhutaan Turkin uhasta puheenjohtajakaudellenne, EUn täytyy olla yhtenäinen ja puhua yhdellä äänellä myöskin tästä asiasta. Täytyy tehdä hyvin selväksi, että kaikkia YK päätöslauselmia täytyy noudattaa ja EUn lakeja ja arvoja täytyy kunnioittaa. Kaikkien täytyy tuomita se, että ehdokas maa koputtaa Euroopan ovelle asella. Tehkäämme kaikki yhteistyötä ja tukekaamme puheenjohtajamme. Kiitoksia. Frau Kiitoksia, Rova Vietman. Ja sitten PPR-ryhmän puolesta Marinescu. Puhemies ja presidenttineuvoston puheenjohtaja. Nämä tulevat kuusi kuukautta ovat erittäin tärkeitä – Meillä on suuri vastuu samaan aikaan. Se saattaa johtaa myöskin hyvin myönteiseen päätökseen. Ja tärkeintä lainsäädännöllisesti ovat monivuotinen rahoituskehys ja poliittiset päätökset Eurooppa-neuvostossa on puhuttu kasvosta ja työllisyydestä, mutta ei mitään budjetista siitä huolimatta, että se on tärkein juuri nyt kasvun puolesta. Ja Kyproksen puheenjohtajakaudella on otettu horisontaaliset seikat käsiteltäväksi. Ne ovat tärkeitä, koska se liittyy yhteispäätösmenettelyyn ja sitten keskustellaan perussopimuksesta ja keskustellaan myöskin eh, Euroopan parlamentin kanssa mm, budjetista. On tärkeää, että tarkastellaan myöskin Schengenin tilannetta. Se on sellainen asia, jota ei voida hyväksyä. Jäsenvaltiot, mm, joilla on vaikeuksia rajavalvonnassa, niin samaan aikaan on myöskin niin, että muut jäsenvaltiot ovat investoineet ja saavuttaneet erittäin korkean turvan tason omilla rajoillaan. Teidän pitäisi pyrkiä ratkaisemaan kummatkin tilanteet. Herra Svoboda eh, mainitsi Unkarin ja siitä, miten keskustellaan Romaniasta – demokraattisen johtajan pitää hyvin tarkkaan tietää se, että demokratiaa ja sen arvoja pitää puolustaa sekä Romaniassa kuin Unkarissakin. Mutta se, mitä ei voida tehdä, jos ajatellaan, mitä tapahtui viime viikolla, niin se tulee jatkumaan ja emme voi kutsua sitä muuksi kuin demokratian vastaiseksi toiminnaksi, mitä tulee perustuslakituomioistuimeen ja olosuhteisiin, jotka vallitsevat, ei ole noudatettu lakia ja järjestöstä ja se on sellainen asia, joka on selkeästi, selkeästi demokratian vastaista ja siksi meidän täytyy toimia ja olla vaalia näitä arvoja. Ja seuraavaksi Koferati. Signor Presidente. Puhemies, presidentti Kristofias. Se, mitä odotan nyt tältä vaikealta puheenjohtajakaudelta, mutta joka kuitenkin on painopistealua, on kasvu. Rahoitusvakaus on tärkeä, mutta se yksin ei riitä, jotta voisimme vastata miljoonille kansalaisille, jotka tällä hetkellä elävät epävarmoissa olosuhteissa ja jotka saattavat vielä joutua pahempiin olosuhteisiin. Mutta kasvu onnistuu ainoastaan kohdennetuin investoinnein meidän täytyy keskittyä aloihin, jotka luovat työpaikkoja ja kasvua ja edistävät kehitystä. On siis erittäin tärkeää taata rahoituskehys, mutta erityisesti meidän täytyy löytää lisävaroja näihin kehyksiin. On puhuttu Tobinen verosta, eurobondeista, mutta te puhuitte painopistealueistanne puheenjohtajakaudellanne, eli meillä täytyy olla lisäresursseja, joita tällä hetkellä ei ole. Meidän kaikkien yhdessä täytyy sitoutua siihen, että ne löydetään, jos haluamme toimia niin kuin puhuitte, esimerkiksi eurooppalaiset energia- ja liikenneverkot. Tällä hetkellä rahoitus on hyvä, mutta ei kuitenkaan riittävää, jotta voisimme toimia sovitusaikataulussa. Kun ajatellaan kasvua, meidän täytyy myöskin kehittää varoja, jotka lisätään EUn budjettiin. Ei nyt tarvitse olla huolissaan siitä, mitä voidaan tehdä kuuden kuukauden aikana. No tietysti loppu tuomio pohjautuu siihen, mitä on saatu aikaan, mutta kuitenkin täytyy toimia poliittisesti pitkällä tähtäyksellä. Me voimme käynnistää asioita, jotka sitten saatetaan päätökseen toisella kaudella. Meidän täytyy vahvistaa Euroopan yhdentymistä poliittisesti ja institutionaalisesti, ja meillä pitää olla rohkeutta. Ja tietysti joskus pienen maan on helpompi toimia kuin suurten maiden. Kiitoksia Koferaatti ja sitten Alderyhmän puolesta herra Smith. Kiitoksia puhemies. Presidentti, nyt on vaikea aika ryhtyä hoitamaan puheenjohtajuutta. Meidän yhteisömme on käynnissä ja taloudelliset Taloudellinen yhteistyö on kyseenalaistettu ja kansallismielisyys ja protektionismi ovat vallalla. Puhemies, teillä on monia aloja, joihin pitää puuttua, ei pelkästään rahoitusalalla. EUn kansalaisten pitää saada uudelleen luottamusta pankkeihin ja mm, rahoitusjärjestelmiin. Meidän täytyy saada tasapainoinen tilanne, presidentti. Yksipuolinen markkinoiden ja markkinatalouden arviointi ei ole hyvä. Teidän pitäisi kehittää katseenne vastuulliseen politiikkaan Euroopassa ja onko sellaista ylipäätänsä? puhemies, suuri vaara Euroopassa, joka on muodostumassa, on se, että tulee A- ja B-joukkueet he, joilla on yhteinen valuutta ja ne, joilla ei ole euro käytössä. Eurooppa on jakaantunut tai ollut jakaantununa vuosikymmenen ajan rautaisiripulla – presidentti ei nyt luoda jaettua Eurooppaa uudelleen. Me tiedämme, mihin se saattaa johtaa. Ihan niin kuin herra Barroso eilen meitä muistutti, historia on toivottavasti opettanut meille jotakin. Ja presidentti Kristofias Lopuksi minusta on onnetonta se, että puoli Kypros ei ole edustettu, Kyprosta ei ole täällä edustettuna tänään. Me haluaisimme nähdä yhtenäisen Kyproksen. Siitä teillä on suuri vastuu, herra presidentti. Kiitoksia. Seuraavaksi vihreiden puolesta herra Alfonsi. Kiitoksia, puhemies. Presidentti, korsikalaisena olen iloinen tästä pienen Valverin saarivaltion puheenjohtajakaudesta. Mehän elämme nyt kriisiä ja meidän on vastattava Euroopan tulevaisuuden haasteisiin. Kriisi on koskenut myöskin Välimeren aluetta ja Kyproksella, Italiassa, Espanjassa, Etelä-Ranskassa meillä on yhteinen kohtalo. Ja meillä on myöskin sama velvollisuus. Meidän täytyy vastata naapuri valtioiden kansalaisten odotuksiin arabikevään jälkeen. He haluavat parempaa elämää, he haluavat todellista demokratiaa, he haluavat hedelmälliset suhteet Eurooppaan. Meillähän on jo hyvin pitkät suhteet, jotka yhdistävät kaikkia Välimeren kansoja. Eilen Euroopan parlamentissa hyväksyttiin mietintö, jossa suositellaan, että meillä olisi makroalueellinen Välimeren strategia. Tällä tavalla esimerkiksi Itämeren alueella on osoitettu, miten EUta voidaan kehittää tehokkaammin. On siis tärkeää, että näin toimitaan myös Välimeren alueella. Meillä pitää olla 2014-2020 uusia tehokkaita ohjelmia. Meidän täytyy Välimerelle nyt kriisin aikana antaa myönteisiä merkkejä ja huolehtia tulevaisuudesta myönteisiin aloitteisiin. Ja toivoisin, että Kypros käyttää näitä kuuta kuukautta toteuttaakseen ensimmäisiä aloitteita, joissa puhutaan näistä Välimeren alueen makroalueellisista strategioista. Kiitos. Kiitoksia Alfonsi, hyvät kollegat. Ennen kaikkea läsnä olevat ryhmien puheenjohtajat haluaisin sanoa teille, että kun teillä on yksi minuutti kollegalle puheaikaa, ja sitten he haluavat puhua kuitenkin viisi minuuttia, niin meidän täytyy ajatella myöskin tulkkejamme. Se on haaste heille. Minä pyydän, että jos teillä on yksi minuutti, niin puhukaa niin hitaasti, että tulkit pystyvät sen tulkkaamaan. Ja kiitoksia. Seuraavaksi FD-ryhmän puolesta kollega Paska. Kiitoksia, puhemies. Hyvä presidentti, komission jäsen. Kypros tulee puheenjohtajaksi aikana, jolloin taloustilanne on aika monimutkainen. Kuusi kuukautta Kyproksen puheenjohtajuutta. On aika, jolloin Kyproksen ei täydy hoitaa pelkästään omia ongelmia, vaan olla koordinaajana toimielinten välillä. Se on vaikeaa. Kunnianhimoinen ohjelma kuitenkin, joka on nyt esitelty meille, osoittaa, että Kypros on valmistautunut todella vastuunalaisesti puheenjohtajakauteen ja on valmis auttamaan taloudellisen ja sosiaalisen elämän vakauttamisessa Euroopassa. Ehkäpä voisi olla bonuksena se, että Kyproksella on näin ainutlaatuinen maantieteellinen asema Välimeren ja lähi alueella. Ja uskon, että kun teillä on kommunikaatiokykyä ja varmasti tunnette paikallisen tilanteen hyvin, niin mielestäni tätä pitäisi käyttää hyväksi. Ja uskon, että pystytte auttamaan ongelmien ratkaisussa tällä alueella. Joten toivotan teille kovasti menestystä. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi herra Kleis. Kiitoksia puhemies. Minä toivotan Kyproksen puheenjohtajakauden tervetulleeksi juuri, jos ajatellaan Kyproksen maantieteellistä ja historiallista merkitystä. Täällä pitää korostaa sitä, että Kypros on ainut Euroopan unionin jäsenvaltio, josta osa perusalueesta eh, on eh, jäsenehdokkaan eh, sotilaallisesti miehittämä ja presidentti kieltäytyy hyväksymästä Kyprosta ja sen puheenjohtajakautta. Eikä myöskään Kyproksen aluksia päästetä satamiin eikä lentokentille. Tämä on skandaali ei pelkästään Kyprokselle, vaan koko EUlle. EUhan on aina sanonut, että liittymisneuvottelut Turkin kanssa lakkautettaisiin, jos Turkki ei täyttäisi velvoitteita. Mitä vielä pitäisi tapahtua? Turkin pääministeri sanoi jo, että hän ei hyväksy sitä, että Kypros ottaa sen puheenjohtajuuden eh, ja että hän tulee jäädyttämään itse eh, eh, jäsenyysneuvottelut, jos EU ei sitä tee. EUn e pitää tehdä jotakin tätä brutaaliutta vastaan Turkissa, koska muuten menetämme uskottavuutemme. Kiitoksia Klees ja seuraavaksi PPE-ryhmän puolesta Olbrist. Panie przewodniczący parlamentu europejskiego. Puhemies, hyvä presidentti, komission jäsen. Haluaisin kiinnittää presidentti huomion siihen, että huolimatta siitä, että maanne, kuten minun maani Puola, tulivat jäseniksi samaan aikaan EU-hun, niin milloinkaan Kyproksesta ei käytetä termiä uusi jäsenvaltio. Uudet jäsenvaltiot, ne ovat mieluumminkin meidän aikaisemman Berliinin murin takaiset maat. Olette ikään kuin samassa ryhmässä, mutta koskaan teitä ei pidetä uutena jäsenmaana, mikä on äh, eräänlainen mahdollisuus ja voitte olla eräänlainen silta vanhojen jäsenmaiden ja Keski-Itä-Euroopan maiden välillä. Tämä on tärkeä poliittinen elementti ja luotamme teihin siinä, että teillä on tiettyä herkkätuntoisuutta näissä ongelmista puhuttaessa. Otin vakavasti julistuksenne Euroopan kohesiosta. Odottaisin kun olen esittelijänä yhdessä rahastosta, että se osoittautuu hyväksi, kun ajatellaan neuvotteluita monivuotisesta rahoituskehyksestä. Luotamme siihen, että Kypros toimii sitä vastaan, että jaetaan ihmiset siihen, jotka ovat kohesioon ystäviä ja, sell- ja paremman rahankäytön ystäviä. Tässä ei ole oikeasti ristiriitaa näiden kahden välillä. Tämä on keinotekoinen jako, jota täytyy välttää. Ja meidän kaikkien pitäisi tietysti pyrkiä parempaan rahankäyttöön. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa muun muassa sitä, että on suurempi keskinäisyysriippuvuus ja täydentävyys eurooppalaisissa politiikoissa. Ei tehdä tuplasti asioita, ei luoda uutta hallintoa, ei laajennetaan tiettyjä ideoita. Tämä on hyvää toiminta. Tässä mielessä luotan siihen, että Kypros puheenjohtajamaana on kohesion ystävä ja samaan aikaan järkevän rahankäytön ystävä. Kiitoksia. Kiitoksia Olbricht ja nyt sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta Rova Koppa. Kiitoksia puhemies, neuvoston puheenjohtaja. Puheenjohtajakausi on aina haaste ja nyt tämä kausi on vielä ratkaisevampi, koska EUn täytyy tehdä ratkaisevia päätöksiä. Neljä kohtaa Ensinnäkin talouskriisi. Tästä on puhuttu monta kertaa, eli meidän täytyy osoittaa Euroopan kansalaisille, että me haluamme selvitä kriisistä ja että me voimme palauttaa luottamusta nuorten, nuorille, jotka eivät näe tulevaisuuttaan EU:ssa. Meidän täytyy torjua työttömyyttä, luoda työpaikkoja. Meidän kaikkien täytyy keskittyä näihin kysymyksiin ja uskon, että te toimitte hyvin vastuuntuntoisesti. Sitten suhteet naapureihin. Geostrateginen asemanne ja arabimaailman läheisyys antaa teille erityisen roolin. Etelä-Euroopan tilanne, Lähi-Itä, kaikki tämä antaa teille välittäjän roolin. Tehän ymmärrätte, että tätä näiden maiden yhteiskunnat tarvitsevat. Sitten uusi rahoituskehys. No, tällä hetkellä kukaan Euroopassa ei kiellä sitä, etteikö pitäisi saada nyt hyvä tulos monivuotisesta rahoituskehyksestä, joka sitten antaa suuntaviivaa Euroopan tulevaisuudelle. Sitten Schengen. Nythän Tanskan kaudella Schengen kysymykset jäivät jumiin ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta voimme noudattaa eurooppalaisia sääntöjä. Ja Teidän roolinne on tässä asiassakin keskeinen. Ja lopuksi haluaisin vain toivottaa teille menestystä ja minäkin palaisin vielä Turkin kantaan ja asenteeseen Kyproksen suhteen. Tätä ei voida hyväksyä. Ja meidän pitäisi varmistaa se, että Turkki ymmärtää Euroopan todellisuuden ja että halusi tai ei, niin Kypros on nyt puheenjohtajavaltio, eikä sitä voi jättää huomiota, jos Turkki todellakin haluaa liittyä EU-hun. Turkki, Turkilla on nyt sitten tämä valinta tehtävänään. Ja kaikkea hyvää teille. Kiitoksia liberaaliryhmän puolesta Jensen. Kiitoksia puhemies. Kyproksen puheenjohtajakaudella pitää tehdä myöskin rahoituskehys Euroopan budjetille vuosille 2014-2020. Ja minä toivotan Kyproksen puheenjohtajakaudelle kaikkea onnea ja menestystä sen laatimisessa. Se ei ole helppo tehtävä sellaisille maalle, joissa on pienempi budjetti ja sitten on sellainen ryhmä maita, jossa on en, joka haluaa enemmän rahaa ja jokaisella maalla on veto-oikeus. Ja sitten myöskin on diplomaattisia toiveita. Mitä tulee maatalouspolitiikkaan ja aluepolitiikkaan, niin kehykset pitää luota, luoda ja se merkitsee yhteensä 80 prosenttia koko budjetista ja komission pitää pitää huolta siitä, että menoja ei yletetä ja meidän pitää investoida yhteiseen tutkimukseen, energiaan ja liikenteeseen ja koulutukseen. Lyhyesti sanottuna Kyseessä on budjetti, jolla pitäisi tukea talouskasvua, parempaa kilpailukykyä ja vähemmin, vähempää riippumattomuutta. Riippumattom. Riippumattomat on perinne, että rahoituskehyksessä on kaikki taistelevat keskenään toinen toisen vastaan ja kuka sitten voittaa. Miksi näin on? Sitä varten, että meidän pitäisi päinvastoin toimia yhdessä, meidän pitäisi parlamenttina yhdessä nähdä uudet valtuutemme ja meidän pitäisi tehdä työtä avoimen prosessin puolesta ja kaikkien eduksia. Minä kiitän Kyproksen puheenjohtajavaltiota siitä, että te pyritte muuttamaan sääntöjä. Kiitoksia EFD-ryhmän puolesta. Seuraavaksi herra Salavrakos. Kiitoksia, puhemies. Arvoisa Kyproksen presidentti, te tulette pienestä maasta, jolla on nyt hyvin vaativa puheenjohtajuuskausi EU:ssa, kun katsotaan tätä vaikeaa taloustilannetta ja sitä, kuinka tärkeistä painopistealueista te alustuksessanne puhuitte. Kasvu ja työllisyys ovat ehdottomia painopistealueita jotta saamme aikaan vahvempaa ja kilpailukykyisempää Eurooppaa. Samalla Välimeren itäpuolella ja Lähi-idässä on paljon ongelmia ja tämä saattaa vielä tämä tilanne muuttua. Syyrian tilanne kehittyy, samoin Iranin. Siellähän on yhä enemmän konflikteja, mutta myöskin suhteet Turkkiin. Eli kaikki nämä saattavat sitten vaikuttaa dominon tavoin Välimeren tilanteeseen. Kyproksen puheenjohtajakaudella on myöskin puututtava Turkin asenteeseen, jonka nyt haluan selkeästi tuomita, ja vetoisin siihen, että EU toimii samoin. Osa Kyproksesta, joka on EUn jäsenvaltio, on edelleen ulkovaltion miehittämä ja siellä on turkkilaisia joukkoja – ja näistä ongelmista huolimatta toivotamme, että Kypros menestyy tällä kaudella. Kiitos. Mark. Kiitoksia PP-ryhmän puolesta herra Mark. Mr. President, President of the... Puhemiesneuvoston puheenjohtaja. Henkilökohtaisen vapauden arvot, avoin yhteiskunta, avoimet markkinat ovat arvoja, jotka ovat perusta vauraudelle, mutta myös vakaudelle, jota tarvitsemme ja kasvulle, jota tarvitsemme. Ja mielestäni kaikkialla, mitä sitä on yleen katsottu, on nähty epäonnistumisia tai katastrofeja. Ja tämä täytyy olla yhteinen lähtökohta, kun ajatellaan myöskin puheenjohtajakauden työtä Kyproksen saatava. Mielestäni on tärkeää todeta, että kun meillä on ollut markkinataloutta, Silloin on nähty vaurautta ja kasvua kaikkialla maailmassa ja Euroopassa. Ja tietysti voisi sanoa yhden asian Euroopan kriisitalouksista. Kasvavat vajeet ja rahankäyttö eivät ole auttaneet. Jos se olisi ollut ratkaisu, ei olisi ongelmia ollutkaan. Yksi, se on yksi asia. Toinen asia. Ne eivät varmaankaan kärsi liiasta markkinataloudesta. Sääntely, byrokratia, monopolit estävät kasvua. Ja mielestäni on yksi tärkeimmistä tehtävistämme ja velvollisuuksistamme varmistaa, että nyt voimme saavuttaa täysin organisoidun sisämarkkinan, jossa avaudutaan yrittäjyydelle, avaudutaan investoinnille ja uusille työpaikoille. Tämä poliittinen ohjelma voi saada Euroopasta vahvan jälleen. Ja se täytyy olla myös tehtävä teille puheenjohtajamaana. Se tarkoittaa, että täytyy viedä eteenpäin yhtenäismarkkina uudistusta. Siinä ei ole perätty niin hyvin kuin olisi pitänyt. Euroopan unionin maailman suuri talousalue, mutta ei vielä maailman suuri markkina-alue. Ja täytyy jatkaa pankkijärjestelmän selkeydellä ja vakaudella ja laajentumista täytyy jatkaa. Se on päähaaste tälle puheenjohtajakaudelle ja odotan tuloksia. Mark. Herra Högmark, herra Högmark, rouva kollega, kollega Beres haluaisi esittää teille kysymyksen. Olkaa hyvä Peres. Kiitoksia. Hyvä kollega, oletteko lukeneet Euroopan unionin perussopimuksen, koska siinä ei puhuta markkinataloudesta, vaan sosiaalisesta markkinataloudesta – EUn arvoissa. No te puhuitte näistä arvoista ja demokratiasta, mutta täytyy ottaa myöskin tämä sosiaaliulottuvuus huomioon, kun esimerkiksi käydään työmarkkinoiden välisiä työmarkkinoiden neuvotteluita, työmarkkinoiden osapuolten neuvotteluita, palkkaneuvotteluita. Ja muistatteko myöskin, että on yksityisiä monopoleja, jotka saavat maat polvilleen, kuten Goldman Sachs Kreikassa. Ja kun puhuitte sisämarkkinoista, onko teillä globaali käsitys sisämarkkinoista käsitys, joka vastaa sisämarkkinoita tarvitaan, eli siis sisämarkkinoita, joilla on myöskin finanssipoliittista harmonisointia ja sosiaalista harmonisointia. Olkaa hyvä, herra Hötmark. Hyvä kollega. Kiitoksia, että sain mahdollisuuden kautta ne kehittää viestien eteenpäin. Ennen kaikkea, minkälaiset tahansa monopolit ovat huonoja ja haitallisia talouden kannalta. Toivottavasti olette siinä samaa mieltä, kaikki monopolit. Julkiset myöskin kuin yksityiset. Tämä on yksi pääperusteista tai päätavoitteista hyvin toimivassa markkataloudessa, että päästään monipuolista eroon ja annetaan kaikille mahdollisuus tarjota uusia mahdollisuuksia. Ja toinen asia, joka on tärkeää, markkinatalous on sosiaalista, koska kaikkialla mihin saadaan investointia, uusia työpaikkoja, uutta kasvua, siellä nähdään sosiaaliturvaa. Ja Ludwig Erhard sanoi juuri tämän aikanaan, ja tähän pitäisi e- suuntaan mennä. Kiitoksia Höckmark ja sitten sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta herra Färm. Herr president, herra presidentti. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Me odotamme paljon Kyproksen puheenjohtajakaudelta. Sosiaalidemokraattien puheenjohtajana eh, budjettivaliokunnassa olen, niin kuin Rova Jensenkin, kiinnostunut puheenjohtaja kauden suunnitelmista, mitä tulee tähän EUn pitkän tähtäyksen tulevaisuuteen ja monivuotiseen rahoituskehityksen jos ajatellaan, että tietyt nettomaksajat maat ovat muodostaneet soppi, tällaisen yhteisen ryhmittymän ja heidän strategiansa tuntuu eh, pyrkivän siihen, että kriisiä kiristetään. Minä toivon, että rikkaat maat eivät ongelmia työnnä köyhien maiden harteille enempää. Ja jos ajatellaan minun omaa maatani, niin EUn budjettia ei voi verrata kansalliseen budjettiin. Jos ajatellaan sosiaalisia tulonsiirtoja ja vastaavia, niin EUn budjetti solidaarisuuden kohdalla ja solidaarisuuden kohdalla on välttämätöntä yhteiselle eurooppalaiselle tielle. Puheenjohtajan mikrofoni please Voisitko puhua hiukan hitaammin, koska tulkit ovat nyt ihan pulassa? Sillä on strategisesti ratkaiseva rooli yhteisen Euroopan luomiseksi ja täyden, täyden sisämarkkina-alueen muodostamiseksi. Eli ilman yhtenäisiä sisämarkkinoita tutkimuksen infrastruktuurin alalla, niin minun kysymykseni kuuluu presidentti, miltä tämä strategia näyttää, että nämä jäsenvaltiot, joilla on niin erilaisia perspektiivejä, miten heidät saadaan sopimaan yhtenäisestä näkemyksestä, yhteisistä budjettikehyksistä ja sitten luomaan myöskin sopimus Euroopan parlamentissa? Kiitoksia. Seuraavaksi Davis. President, Kiitos puhemies. Otan esille yhden asian puheenjohtaja-asiassa. Keskeistä ehdotuksille yhteisen kalastuspolitiikan muotoilussa on pitkäaikaisen hoitosuunnitelman aikaansaaminen, jossa kaikki kalastajat saavat selkeät tavoitteet kalakantojen elvyttämisessä. Kolme näistä on hyväksytty jo parlamentissa, mutta neuvosto on ne jäädyttänyt. Neuvosto kieltäytyy viemästä niitä eteenpäin. Neuvosto ja parlamentti ovat eri mieltä siitä, miten tulkitaan sopimusta, perussopimusta. Ja molemmilla puolilla on ihan hyviä argumentteja. Nämä voidaan ratkaista vain neuvotteluilla. Neuvotteluita ei käydä. Ja nykyinen umpikuja vaarantaa kaiken se, mitä yritämme saavuttaa yhteisökarastuspolitiikan uudistuksella. Tiedän, puheenjohtajamme Martin Schulz on ottanut asian jo esille. Ja nyt pyydän teitä käyttämään tätä mahdollisuutta hyväksi, puheenjohtaja, että jää, saadaan tämä jumi auki ja aloitetaan jälleen neuvottelut parlamentin ja neuvoston välillä. En vaadi, että Kypros puheenjohtajamaana löytää ratkaisun. Pyydän vain, että aloitatte neuvottelut, joilla ratkaisun päästään. Dankeschön, ja Kiitoksia kollega. Ja sitten puheenvuoroa on pyytänyt nyt Mario Mauro. President. Kiitoksia, puhemies. Ja tervetuloa neuvoston puheenjohtaja. Italian lehdistö on pyytänyt, että kysyisin, että tukisimme Kyprosta, vaikka te olettekin kommunistitaustainen. Ja sanoin, että me tuemme kyllä Kyprosta nimenomaan siksi, että presidentti on kommunisti. Hänet on valittu demokraattisesti presidentiksi ja demokratia on perusarvo Euroopassa, joka on ylpeä demokraattisesti valituista presidenteistään. Presidentti, te olette pyytäneet, että EU ei veisi omaa demokratiamalliaan muualle, ja olen kanssanne täysin samaa mieltä. Me emme halua viedä omaa demokratiamme muualle. Me haluamme nähdä, miten demokratia kehittyy muualla. Ja nyt voimme nähdä demokratian kehityksen, kun muistelemme Turkkia, joka miehittää Kyproksen pohjoisosaa. Se on epäoikeudenmukaisuutta ja Kyprosten on löydettävä tähän ihanteellinen ratkaisu. Me voimme nähdä demokratiaa, kun muistamme, että meri, Välimeren eteläpuolisissa maissa, esimerkiksi Egyptissä, kymmenet tuhannet koptikristit ovat kärsineet sharjalaista ja että siellä naistyttöjen sukuelimiä on silvottu, vaikka sillä ei ole mitään laillista tai lääketieteellistä perustetta. Nimenomaan näistä syistä uskon, että seuraavat kuusi kuukautta ovat täynnä ristiriitoja ja merkittäviä haasteita. Ja koska te olette kommunisti, haluatte auttaa työntekijöitä, ja jos halutaan auttaa työntekijöitä, silloin täytyy tukea pankkeja. Myöskin niillä on ollut kielteinen rooli jossain vaiheessa tätä kriisiä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 olette puhuneet julkisesti Romaniasta ja Bulgariasta ja tuitte heitä Schengenin ryhmään liittymisessä. Ja toiseksi Euroopassa on vaikea aika ja nyt tarvitaan enemmän Eurooppaa, enemmän solidaarisuutta – tarvitaan rahoitusmarkkinavero, tarvitaan eurobondeja, tarvitaan rahoituskehys ja talouskasvu mm, ja meidän pitää poistaa työttömyyttä nuorten kohdalla ja meidän pitää saada enemmän työpaikkoja. Me tarvitsemme kuitenkin myöskin enemmän demokratiaa Euroopassa ja eurooppalaisten arvojen noudattamista ja eurooppalaisen demo, eurooppalaista demokratiaa. Euroopan parlamentissa on jo muutaman ajan ollut tällainen yleinen histori- eh, hysteria demokratian vuoksi, kun kyseessä oli peruskooni Italiassa ja lehdistön vapaus ja sama kuin Unkarissa Orban, eh, joka eh, johti demokratian omille teilleen, niin Euroopan parlamentti tuki Berlusconia, Borisonia ja Orbanin toimenpiteitä. Meillä on velvollisuus tutkia asiaa ja meidän täytyy tutkia sitä, että kunnioitetaanko demokratiaa Euroopassa. Minä olen sitä mieltä, että Dapontan hallitukselta on hyvin tärkeitä askeleita otettu lehdistövapauden suuntaan pari viikkoa sitten. Nyt pari viikkoa sitten tämä lehdistö ei ole ollut enää uhrina. Kiitoksia ja sitten rouva Ojuland Kristiina. Thank you. Kiitoksia puhemies. Presidentti Kristofias, toivon teille menestystä, jotta pääsette näihin puheenjohtajakauden tavoitteisiin, johon kuuluu myöskin se, että vahvistetaan suhteita EU-naapureihin. Toivottavasti Kyproksen ja Venäjän läheiset suhteet eivät ole esteenä, jotta voitaisiin puhua ihmisoikeustilanteen ja oikeusvaltiotilanteen heikkenemisestä EUn rajoille. Itse olen esittelijänä yhteisten viisumisääntöjen kiristämisen osalta Venäjän viranomaisia koskien ja vetoaisen nyt Kyprokseen, jotta se ottaisi suosituksemme huomioon ja torjuisi korruptiota ja rankaisemattomuutta Venäjällä. Hyvät naapuruussuhteet eivät voi pohjautua alistuvalle vaikenemiselle – kun nähdään näin törkeitä kansainvälisen ja kansallisen lain rikkomuksia. Teillä on mahdollisuus käydä suoraa ja rakentavaa keskustelua Kremlinin kanssa ja korostaa, kuinka tärkeitä ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate ovat suhteessa EU-hun. Monet kiitokset. Ja seuraavaksi on puheenvuoro herra Andras Kyrkillä. Köszönöm a szót, eh, elnök úr, miniszterelnök úr, biztos úr, képviselőtársaim! Az elmúlt... Hyvät jäsenet, viime minuuttien aikana on kuultu puheita, joista voin tehdä sen johtopäätöksen, että vaikein asia on varmasti budjetti puheenjohtajamaalle. Sopimuksesta ollaan kaukana. Sanoisin vain muutaman sanan budjetti suunnitelmista kohesiorahastoista. Hyvät jäsenet, sanoisin, että on jota ei voida hyväksyä, että kohesio varoja leikataan merkittävästi, koska kyseessä on yhteistyön politiikan tärkein muoto EU-ssa. Esitetyt näkökannat ovat validimpia kuin koskaan, koska jos ei tehdä jotain sille, että EU eri osissa on eri, niin suuret kehityserot, niin se vaarantaa edistyksen pitkällä aikavälillä lyhyen aikavälin tai pitkän aikavälin tavoitteita ei voi uhrata lyhyen, välin, lyhyen aikavälin voitoille. Jos katsomme koko historiaa, niin opimme, että täytyy pitää yllä solidaarisuutta. Siinä on hyvin tärkeä merkitys, hyvät kollegat. Jos tarkastelemme kohesiovaroja, niin siinä on merkittäviä epätasapainotiloja. Ei voi hyväksyä sitä, että on maita kuten Unkari, jossa tuki vähenee merkittävästi koska samaa kehitystasoa ei ole saavutettu 75 prosentista. Jos tarkastelemme kriisiä, kriisiin täytyy puuttua monilla välineillä, kuten on painotettu monissa yhteyksissä tässä talossa, jotka auttavat sitä, että saadaan eh, kasvuaikaan ja työpaikkoja. Molemmista täytyy ottaa täysi vaari. Ja olisi menestyksekästä sekä parlamentille että Kyprokselle, jos tässä saavutettaisiin jotain. Täytyy puolustaa kohesiopolitiikkaa, täytyy puolustaa solidaarisuutta. Kiitos. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi puheenvuoron herra Ertugilla. Kiitoksia puhemies. Arvoisa presidentti, minä onnittelen teitä siitä, että olette ryhtyneet hoitamaan neuvoston puheenjohtajata. Toivotan teille myöskin paljon menestystä tehtävienne hoidossa näinä vaikeina aikeina, aikoina te tulette panostamaan täysin siihen, että Euroopan unionissa luodaan kasvua ja työllisyyttä. Me kovin jännittyneinä odotamme konkreettisia ratkaisuehdotuksia ehdotuksia nuorisotyöttömyyden torjumiseksi ja Euroopan parlamentti tulee tukemaan teitä siitä, jos ryhdytte toimimaan. Suuri prioriteetti oli, on myöskin monivuotisen rahoituskehyksen neuvotteluissa. Minä onnittelen teitä siitä ja jos ajatellaan Euroopan laajuisten verkostojen rahoitusta, niin siihen liittyy suuria summia. Ja haluaisin, että te panostaisitte päättäväisesti siihen, että neuvosto hyväksyy sen, mitä komissio on ehdottanut. Myöskin teidän maanne tulisi siitä hyötymään. Esimerkiksi teidän Limassolin satamanne on yksi ydinkohta ja myöskin Larnakan lentokenttä on ydinkohta ja sitten Larnakan ja Nikosian välinen tie, jos, tierakennus, josta voisitte saada myöskin etua eurooppalaisista rahoista. Kun puhumme Kyproksesta, niin puhumme ongelmista, jotka on muutaman kerran jo täällä mainittu. Herra presidentti, mikä skenaario on odotettavissa Euroopassa, jos Kyproksen kysymystä ei pystytä ratkaisemaan. 38 vuoden menestyksettömien ratkaisujen jälkeen ilmeisesti on hankala sitä toteuttaa. Sitten Van de Kamp. Dank u zeer. Als eh, Nederlands... Eh, Kiitoksia. Hollantilaisena kristillisdemokraattina toivotan Kyprokselle menestystä puheenjohtajakautena. Te olette pienestä maasta ja pienelle maalle tämä on aina suuri haaste olla sitten suurien Merkelin, Schulzin ja Hollandin välissä ja yrittää johtaa Euroopan unionia. Olen Barroson kanssa samaa mieltä, kun hän sanoi, että teidän pitää keskittyä keskeisiin kysymyksiin. Teillä on vain vähän aikaa ja hyvin paljon asioita tehtävänä. Täällä ei puhuttu myöskään toissijaisuusperiaatteesta. Ja hyvin monia asioita pitää tehdä omissa jäsenvaltioissamme ja EUn pitäisi vain toimia suurimmissa kysymyksissä. Tietysti kriisiä on hoidettava. Meidän pitää syventää sisämarkkinoita, tämänkin te mainitsitte. Monivuotinen rahoituskehys, no tästäkin te puhuitte. Mutta nämä säästöt, joista te puhuitte alustuksessanne, vaikuttavat tietysti myöskin Euroopan kansalaisiin. Eli parlamentilla on vastuu toimia varovaisesti budjetin suhteen. Kuten liberaalikollega sanoi, turvapaikkapolitiikasta pitäisi myöskin saada menestys seuraavan kuuden kuukauden aikana. Sitten kiinnittäisin huomioon Euroopan parlamentin kantaan liittyen Schengen-kysymyksiin, patentteihin. Meillä on ollut hiukan yhteenottoja neuvoston kanssa ja toivottavasti nyt neuvoston puheenjohtajavaltiona te kunnioitatte Euroopan parlamentin näkemyksiä ja yritätte toimia rakentavasti. No, Turkista nyt on kuultu jo paljon tänä aamuna, herra presidentti. Tilanne on monimutkainen ja se on vielä monimutkaisempi kuin ajatellaan Kyproksen ja Turkin välisiä suhteita. Eli toivotan teille menestystä ja rohkeutta. Ja kuten Sokrates sanoi, jättäkää unioni parempaan kuntoon kuin missä sen löysitte. Herzlichen Dank. Monet kiitokset myöskin Sokrateksesta. Ja nyt puheenvuoroa on pyytänyt Christian Vigenin. Thank you, President. Dear Mr. Christofias, I... Kiitoksia puhemies. Hyvä Christofias, onnittelisin selkeästä toimintaohjelmasta ja lausunnosta, jotka koskevat köyhimpiä kansalaisia unionissa ja heidän tukemistaan. Voin vakuuttaa, että eurooppalaiset sosiaalidemokraatit tukevat kaikkia suunnitelmien ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja kiitoksia myös tuki äh, tuestanne Romanille Bulgaarille Schengen-asiassa. Näin tiettyä symboliikkaa Kyproksen puheenjohtajakaudessa. EU-politiikan keskiössä on maa, jonka maantieteellisessä mielessä on ehkä kaukaisin ja perifeerisin maa. Toinen asia on se, että yksi pienimmistä EU-jäsenvaltioista johtaa 500 miljoonan unionia. Tämä osoittaa mielestäni unionimme ainutlaatuisen luonteen ja sitä pitäisi käyttää hyväksi seuraavan kuuden kuukauden aikana, jotta voimme näyttää kansalaisillemme sen saavutuksen, johon olemme päässeet nyt viime laajentumisessa. On toinenkin asia mielestäni se, että olette asemanne on Etelä-Välimerellä se painottaa tukea näille maille, tukea niiden demokratia-alueella, taloutta, sosiaalista kehitystä, joka on menestyksen ytimessä, kun ajatellaan lähestymistapaamme näitä maita kohtaan. On toinenkin asia, jaettumaa. Sen pitäisi yhdistää EU-maat monivuotisen rahoituskehyksen taakse, jonka pitäisi silata tietä tulevaisuutta kohti niin, että ei ole minimit kunnianhimoa. Ja lopuksi tehkäämme parhaamme, jotta voidaan saada aikaan seuraavan äh, monivuotisen rahoituskehyksen laajeneminen ja toivottavasti liittymistä valmistelevasta välineestä päästään neuvottelutulokseen. Kiitoksia herra Kukan. Kiitoksia. Haluaisin kiittää presidentti Kristofiasta hänen alustuksestaan. Kyproksen johtajakaudella on neljä painopistealuetta, Eurooppa haluaa olla lähempänä naapureitaan. Ja erityisesti tässä viitataan itäiseen naapuruuteen ja Välimeren naapurimaihin. Tämä on ihan loogista, kun ajatellaan Kyproksen maantieteellistä sijaintia. Uskon, että Kyproksen puheenjohtajakausi jatkaa siitä, mihin Tanskan puheenjohtajakaudella jäätiin, kun ajatellaan EUn laajentumista. Ja meidän pitää edetä vielä laajentumisprosessissa. Kyproksen pitää keskittyä kysymyksiin, jotka liittyvät uudistuksiin ja erityisesti ajattelen korruption torjuntaa ja rankaisemattomuutta. Monet Balkanin alueen maista kärsivät näistä ilmiöistä – ja jos tämä asia hoidettaisiin, niin se voisi johtaa parempaan Eurooppaan, joka on muuten yksi Kyproksen puheenjohtajakauden tavoitteista. Mehän tiedämme, että Balkanin alueen tilanne vaikuttaa suoraan Euroopan turvallisuuteen. Ja kun neuvotellaan Montenegron ehdokasvaltion kanssa, Serbian kanssa ja avaamme neuvottelut myöskin Bosnia ja Herzegovinan johtajien kanssa – kaikki nämä toimet ovat luoneet vankan pohjan, joka on sitten ponnahduslauta seuraaviin laajennuksiin. Siksi tämä puheenjohtajakausi on sellainen, että siinä pitää investoida näihin prosesseihin. Jos laajentuminen pysähtyy, niin sillä saattaa olla hyvin kielteisiä vaikutuksia. Toivotan teille kaikkea menestystä. Kiitos. Kiitoksia kollega Kukan. Sitten on vuorossa kollegamme Papadopulo, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, presidentti, arvoisat kollegat. Pitkän historian aikana monet ovat eh, miehittäneet Kyproksen ja eh, Kypros on myöskin ollut vastarinnassa. Vuodesta 1964 lähtien Kypros on ollut itsenäinen ja vuodesta 2004 Euroopan unionin jäsen ja nyt eh, se hoitaa puheenjohtajuuden. Saari on pieni ja osan siitä miehittää Turkki, mutta me olemme läsnä ja me olemme Euroopassa myötävaikuttamassa. Me haluamme talouskriisin, rahoituskriisin aikana epätasa-arvoa poistaa – ja me Meillä on hyvin päteviä ihmisiä, meillä on Eurooppa-visio kansalaisista, arvoista, kasvosta, työllisyydestä, solidaarisuudesta. Kypros on parhaimmalla mahdollisella tavalla valmistautunut ja me odotamme myöskin Euroopan unionilta enemmän solidaarisuutta meidän saartamme kohtaan. Me tiedämme itäisen välimeren strategisen roolin ja sen roolin, mikä meillä on. Pitää harjoittaa painostusta enemmän Turkki miehittäjää kohtaan. Kieltäkää laiton siirtomaavalta. Me meillä kyproslaisilla on oikeus yhtenäiseen isänmaahan. Ja sitten kollegamme Teokaarus seuraavaksi. Εκφράζω την περηφάνεια μου για την ανάληψη της Προεδρίας του Olen ylpeä siitä, että Kypros tulee puheenjohtajamaaksi. Se on minun isänmaani. Onnittelen presidenttiä Kristofiasta näistä lausunnoista, innostuksesta, joissa hän selkeästi kertoi, mitkä ovat tavoitteet Kyproksella. Hän puhui monivuotisesta rahoituskehyksestä, mutta myöskin inhimillisistä näkökulmista, esimerkiksi elintarvikeavussa. Näin voidaan auttaa köyhiä. Jos ajatellaan, mitä Watson sanoi, niin ehkä Kypros on jakaantunut. Mutta se ei ole mikään puolinainen maa, kuten herra Bais sanoi. Ja vaikka se onkin jakaantunut, niin jako ju- juontuu koloniaalisista toimista Iso-Britannian osalta. Ja valitettavasti brittitukikohdat ovat Kyproksella edelleen. Ja suurin vastuu saaren jaosta on nykyään Turkilla. Kun se miehittää pohjoisosaa, niin se on johtanut tähän jakoon. Puhemies Schulz puhui päättäväisellä tavalla, oikeudenmukaisella ja varmalla tavalla siitä, että meidän täytyy vastustaa Turkin asennetta Kyprosta kohtaan puheenjohtajamaana. Tämä on tyrmistyttävää. Ja puhemies Schulz puhui Ankarassakin tästä asiasta. Kyse ei ole pelkästään, että vastustetaan Kyprosta puheenjohtajamaana, vaan koko Kyproksen tasavaltaa. Ja tämä Turkin asenne on ollut jo monta vuotta tällainen. Sen vuoksi olen sitä mieltä, että me Euroopan parlamenttina meidän täytyy tehdä konkreettisia päätöksiä, miten ei jatketa tai pysäytetään EUn liittymisneuvottelut, jos sinä sen ei muutu. Kiitoksia kollega. Kaikkia hyviä asioita on kolme. Ja sitten seuraavaksi on Serkas vuorossa. Kiitoksia puhemies. Presidentti Kristofias. Toivotan teille menestystä puheenjohtajakaudella. Haluamme saada integroitua ja oikeudenmukaisempaa Eurooppaa. Olen samaa mieltä näistä painopistealueista, jotka mainitsitte, koska tosiaankin me tarvitsemme terveempää taloutta ja tarvitsemme tarve- terveellisempää yhteiskuntaa myöskin, koska ei ole hyvää taloutta, jos yhteiskunta voi huonosti, jos siellä on epäoikeudenmukaista sosiaalista syrjäytymistä ja solidaarisuuden puutetta. Nyt elämme Euroopassa historiallista hetkeä ja nyt pieni maa voi olla suuri puheenjohtajavaltio ja toivon sitä todellakin. Teillä on tärkeitä asioita käsiteltävänä. Maahanmuutto, työntekijöiden siirtyminen muihin maihin, työntekijöiden, lähetetyn työntekijöiden direktiivi, direktiivi, joka liittyy väliaikaistyöhön, globalisaatiorahasto. Euroopassa on tuhansia työntekijöitä, jotka ovat kärsineet globalisaatiosta ja rakennemuutoksista, ja näitä asioita käsitellään neuvostossa, ja toivottavasti te voitte edistää näitä asioita energisesti ja sitoutuneesti. Kiitoksia ja Kaikkea menestystä teille. Kiitoksia kollega. Sitten seuraavaksi Tunne Kellan. Minulle Kypros ruumiillista, historiallista ja kulttuurista ihmettä. Syyräiset, persialaiset, roomalaiset, egyptiläiset, venetialaiset, brittiläiset ovat dominoineet saarta. Kuitenkin kyproslaiset ovat selvinneet ja pitäneet yllä identiteettinsä, mutta myös avoimuutensa, ystävällisyytensä ja luovuutensa. Kun alo- alkaa, aloitetaan tämä historiallinen puheenjohtajakausi, niin kannattaa muistaa Peroson sanat. Voimme onnistua vain yhdessä, ei niin, että syytellään toisiamme, vaan keskitymme yhteiseen tehtävämme. Yksi ensimmäisistä tehtävistä Kyproksen puheenjohtajakaudella pitäisi olla se, että saadaan rakennettua uudelleen luottamus parlamentin ja neuvoston välillä. Ihan äskettäin Euroopan parlamentti on suljettu pois päätöksentekoprosessista Schengenin osalta. Viime viikolla neuvosto yksimielisesti, yksipuolisesti päätti päättää tärkeitä osia eurooppalaisessa patenttijärjestelmässä. Miten voidaan uskottavasti puhua siitä, että tarvitaan enemmän Eurooppaa, jos yksi toimielimistä heiluttaa tätä toimielinten välistä tasapainoa. Toinen tehtävänne on saada loppuun Euroopan yhtenäismarkkinat, siis kehittämistyö loppuun. 20 vuotta. Eivät ne enää tarvitse holhousta kansalaisvaltioiden kummi isien ja äitien puolelta. Vaadin ja pyydän Kyprosta, että jatketaan syventämistä yhteismarkkinoilla, mutta täytyy saada myös aikaan konkreettinen ohjelma, joilla eh, saadaan kehitettyä loppuun yhtenäismarkkinat, jossa on selkeä aikataulu jäljellä olevien esteiden poistamiseksi. Digitaalista, digitaalisia yhteismarkkinoita täytyy käyttää, mutta myöskin käyttää sitä avainasiana jolla voidaan saada lukittu potentiaali käyttöön Euroopassa. Ja sitten lopuksi mä muistuttaisin meitä kaikkia siitä, että on epänormaali tilanne, että on vieraanvallan joukkoja puheenjohtajamaan alueella. Tämä pitää olla yhteinen vastuumme muuttaa tämä ja lopettaa tämän tilanteen, tämä tilanne. Kiitoksia kollega. Ja sitten Rouva Flasikova Benova vuorossa. Kiitoksia puhemies. Arvoisa presidentti, kuten muutkin kollegat, toivotan teidät tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin ja toivotan maallenne miellyttävää puheenjohtajuuskautta. Ja nyt haluaisin todeta, että avoin keskustelu on pohja hyville suhteille, joten presidentti, kysyisin teiltä, Tehän puhuitte, että ohjelmanne kehittyy, keskittyy kriisinhallintaan, eli millä tavalla maanne näkee nämä kaksi merkittävää välinettä, jolla voidaan torjua kriisiä, eli se, että poistetaan veroparatiiseja ja vahvistetaan verotuspohjaa. Kysyn nyt tästä, koska maanne, maalta, maanne odottaa apua Euroopalta ja itse tulen maasta, jossa keskipalkka on alle 800 euroa, joten minun täytyy selittää kansalaisillemme, miksi meidän täytyy tukea teidän maatanne ja onko teidän maanne valmis kertomaan näistä asioista ja slovakialaisista yrityksistä, jotka toimivat maassanne. Kiitoksia Raimer Böge seuraavaksi. President puhemies ja presidentti Kristofias. Minä toivotan Kyprokselle puheenjohtajakaudelle menestyksekästä työtä Euroopan unionin eduksi ja Kyproksen itsensä eduksi. Usein pienemmät maat ovat rehellisempiä välittäjiä tässä eurooppalaisessa toiminnassa kuin suuret ja myöskin ne suhtautuvat myönteisemmin Euroopan parlamenttiin. Ja ensimmäiset keskustelut ministeri Mavro Jaaniksen ja hänen kanssaan, kun keskustelimme monivuotisesta rahoituskehityksestä, niin olivat hyvin lupaavia. Minä pidän Kyproksen neuvoston puheenjohtajuuden asiakirjaa maanantailta erittäin hyvänä. Siinä luvattiin tiiviä tiiviimpää yhteistyötä parlamentin kanssa ja sitten myöskin sitä, että pidetään tiukkaan kiinni parlamentin oikeuksista, jotka Lissabonin sopimuksessa sille on annettu. Me pidämme tätä erittäin hyvänä. Haluaisin vielä lisätä tähän, että tässä keskustelussa erityisvaliokunnan keskusteluissa No niin puuttuu oikeus, eh, oikeudellinen perusta. Me tarvitsemme paremmat eh, määrärahat EU 2020 strategian toteuttamiseksi niin, että me pystymme lopulta myöskin Lissabonin sopimuksen vaatimukset toteuttamaan. Eh, ja me pidämme kiinni budjetin yhtenäisyydestä ja me olemme valmiita tehokkaisiin neuvotteluihin, jotka ovat sen mukaisia, että saisimme monivuotisen rahoituskehityksen kehyksen, koska me haluamme, että me voimme kannattaa tulosta, että emme saa tässä salissa mitään sellaista pöydälle, jossa meidän vuoden lopulla pitäisi sanoa ei. Ja siinä mielessä minä luotan tiiviiseen ja luottamukselliseen yhteistyöhön. Kiitoksia herra Böge. Ja nyt saa puheenvuoron herra, ää, äh, anteeksi, rouva Estrela. Toivon teille kaikkia parhainta menestystä toimikaudellanne. Varmaankin tarvitsette onnea. Äitiyslomadirektiivistä, jonka parlamentti hyväksyi 2010. Tähän mennessä joukko, joustavuus, jota parlamentti on osoittanut osoittanut, ei ole ollut sellaista, johon neuvosto olisi vastannut. Neuvosto ei ole va- antanut vastausta eikä se ole ollut, sillä ole ollut mielenkiintoa neuvotteluihin, että löydettäisiin jonkunlainen ratkaisu eurooppalaisten perheiden hyväksi. Kriisiä on käytetty verukkeena niiden puolella, jotka uskovat, että äitiysloma on pikkuasia, eivätkä tee päätöstä. Rahaa on pankeille, mutta onko rahaa ihmisille? Mutta demografinen kriisi on yhtä tärkeä kuin talouskriisi. Euroopan ihmiset ikääntyvät ja se on tietysti haaste sosiaaliturvajärjestelmille ja todellakin talouskasvulle. Toivomme, että Kypros puheenjohtajamaana pystyy saamaan jumin irti ja neuvosto kunnioittaa parlamenttia. Kiitoksia, rouva kollega. Ja seuraavaksi on puheenvuoro Karika Poledolla. Kiitoksia, puhemies. Täällä on teidän poliittisen ryhmänne entinen kollegamme, pääministeri Miguel Portas, menehtyi äskettäin ja EPP, edustajana voi sanoa, että emme ole kaikesta samaa mieltä, mutta olimme samaa mieltä siitä, että rakennerahastot ja sosiaalirahaston varat ovat kasvun moottori Euroopassa. Euroopan neuvosto on nyt samoilla linjoilla ja on nyt antanut nämä 55 miljardia rakennerahastoista, jotka voidaan uudelleen ohjelmoida – ja ne on otettu mukaan tähän niin sanotun kasvupakettiin. Mutta rakennerahastoja ei ole eikä myöskään kasvupakettia, ellei ole riittävästi maksuja. Eikä tällä hetkellä yhteisön budjetissa ole riittävästi maksuja, jotta voitaisiin toteuttaa näitä rakennerahaston uudelleen ohjelmointia. Ja näin ei ole, koska viime marraskuussa me epäonnistuimme sovi- budjettisovittelussa neuvoston ja parlamentin välillä näissä kysymyksissä. Kun ajatellaan vuoden 2013 budjettia, tilanne on vielä pahempi, kun otetaan huomioon, että Euroopan komissio haluaa lähes 7 prosenttia kasvua ja te puhutte 2,9 prosentista. Presidentti, me katsomme, että pieni on kaunista, mutta haluaisimme tietää, millä tavalla te aiotte nyt tällä puheenjohtajakaudella yhdistää nämä kaksi erilaista asiaa, Eli se, mitä komissio ja parlamentti haluavat ja miten jäsenvaltiot vastustavat tätä maksujen kasvattamista. Kiitos. No niin, kollegat, teille on tullut Rybikiltä sininen kortti. Otatteko sen vastaan? Garika, hyväksyttekö sinisen kortin? Rybik, olkaa hyvä. Niin haluaisin kiittää herra Karikaa, sillä juuri kysymys siitä, miten EUn budjetti jatkossa tulee olemaan, on meille ratkaisevan tärkeä Herra Karika, uskotteko te, että budjetit, joita jäsenvaltioissa joka vuosi on korotettu ja jotka joissakin maissa sitten taas ovat, joissakin harvoissa maissa ovat pienentyneet, että, että keskimäärin tämä korottaminen voi olla tavoitteena EU:ssa. Mikä on teidän mielipiteenne? Herra Karika Pojedo. Ja, eh, señor Rubio herra Ruvi tiedätte varan hyvin, niin kuin minäkin, että mm, neuvostossa on selkeät kannat siitä, mitkä liittyvät vuoden 2013 budjettiin, ja että parlamentin kanta tästä tähän verrattuna on hyvin poikkeava. Ja tiedätte, että riittävä maksumäärän korottaminen on mahdollista vain silloin, jos ajatellaan mitä sitoumuksia hyvä, neuvosto hyväksyi Growth Packin yhteydessä – Joten tällä on olennaisen tärkeä kysymys ajatellen pelkästään rahoitusnäkymiä, vaan myöskin sitä, että ei pidä jarruttaa vuoden 2013 budjettia, jos jos tämä budjetin vapauttaminen ei tule osamaan kasvupakettia puheenjohtajakauden aikana, niin tämä on hyvin vaarallinen kysymys, tämä on olennaista. Kiitos. Nyt hyvät näistä herrat. Nyt ovat vuorossa puheenvuorot ilman menettelyssä puhujalistaa. Voin ilmoittaa, että voi, täällä on kymmenen puheenvuoropyyntöä, ja valitettavasti aikasyistä en voi kaikkia voi myöntää, koska meillä on toinenkin esitystän kohta, joka pitää vielä äänestyksiä saada käsittelyksi. Pyydän tälle ymmärrystä. Ensimmäisen puheenvuoron käyttää herra Sakos. Kiitoksia puhemies. Herra arvoisa Kyprosen presidentti, hyvät kollegat se, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuus nyt siirtyy, se on suuri historiallinen, symbolinen ja tärkeä hetki. Ja puheenjohtajakauden vetäminen on tietenkin tärkeä tehtävä. Ja tällaisena kriisiaikana, yleisen ja taloudellisen kriisiaikana se on erittäin suuri haaste. Ja Euroopan täytyy olla solidaarinen ja myös kekseliäs meidän täytyy luoda luottamusta Euroopan kansalaisten keskuudessa ja tämä on jalo päämäärä ja tähän Kyproksen puheenjohtajakausi tulee kantamaan oman kortinsa tähän kekoon. Se on selvä asia. Totta kai meillä on suuria haasteita edessämme. Euroopan toimielimet ovat epäilysten kohteina myös perusarvoja e, eräässä ehdokasmaassa epäillään. Herra presidentti, tämä maa tämä maa voida jättää se rauhassa edistyksissä, on se itse valinnut. Kiitoksia, Chabas Andor. Kiitos. Minä luotan kovasti Kyproksen valtiona, vaikkakin se tehtävä tulevan erityisen vaikea, ajatellen nimenomaan monivuotista rahoitusnäkymiä. Monivuotista rahoitusnäkymiä. Haluaisin kiinnittää huomioon suureen ongelmaan, joka on erityisen tärkeä uusille jäsenvaltioille. Se liittyy kohesiovaroihin, ja niihin tavoitteisiin, jotka liittyvät lähentymiseen, se, että nämä summat pienenevät. On erityinen ongelma, joka koskettaa erityisesti minun maatani, Unkaria. Nimittäin Unkari uhkaa se, että varoista 20-30 prosenttia voidaan menettää. Tästä syystä olisi hyvin tärkeää, jos Kypros puheenjohtajavaltiona BKT ylärajan rinnalle löysi myöskin alarajan. On tarpeen luoda tällainen turvaverkko, mutta tämä tämänmentinen toiminta ei ole ollut riittävää. Se, mitä Tanska ei tehnyt, ei riittänyt. On tärkeää, että Kypros nyt mainitsisi sen, ottaisi huomioon sen, että Unkarille ei ole hyväksyttävää se, että kohesiovarat tulevat vähenemään 23 prosenttia minun maani, niin kannattaa, on tärkeää hyväksyä sovelias ratkaisu. Kiitän jo etukäteen Kiitoksia. Listallani on edustaja Laikelle. Kiitoksia puhemies. Čestitam vam za vaš nastop. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella teitä, hyvä puhemies, kaikesta siitä viisaudesta, jonka olette jakanut kanssamme sanomalla, että meidän ei pitäisi viedä muille, eksportoida muille käsityksiämme kriisistä ja sen ratkaisusta. Kyproksessa käsittelemme hyvin kriittisiä asioita, jotka liittyvät alueemme lähialueisiin, mutta Kyproshan on tunnettu myös diplomaattisuudestaan. Kasoliidis juuri hiljan reagoi siihen puheeseen, jonka jäsenemme Watson hiljan esitti on todettava, että me emme voi hyväksyä Turkin kantaa ja Turkin näkemyksiä Kyproksen puheenjohtajuudesta. Uskon, että jos me olisimme avoimempia Turkkia kohtaan, niin varmasti Turkkikin olisi kohtuullisempi. Ja pienikin maa voi tehdä paljon Euroopan hyväksi. Kiitoksesta, Eva van Peter. Voorzitter, Eh, Cyprus houdt de traditie van... Puhemies, Kyproks äh, jatkaa apostoli Paavalin perinteitä, siksi me sympatiseeraamme tuota maata, mutta brutaali Turkin miehitys eh, suuressa osassa maata, saarta kyllä herkitsee meidän tunteemme tuen suhteen. Te, herra presidentti, te opiskelitte Moskovassa se Kai se johda siihen, että te olette riippuvaisia Putinista. Ja kun antaa käden paholaiselle, niin kohta menee koko käsivarsi. Pitäisi katsoa Eurooppaan ja totta kai ensinnäkin pitäisi saada asiat kuntoon, mutta polttava kysymys on se, minkälaista valvontaa Kyproksella on ollut, Kyproksessa on ollut pankkitoimintaan nähden. Voivatko onko äh, Kyproksella, Kyproksessa samantyyppiset pankkiongelmat mahdollisia? Tämähän johtuu, voi johtua vain äh, kiinteästä suhteesta Kreikkaan, mutta toivotan teidän puheenjohtajakaudelle vahvuutta ja siunausta. Kiitoksia. Herra Rossi. Herra Rossi. Kiitoksia puhemies. Kypros on oka Euroopan lihassa. ei varmastikaan Kypros halunnut vuonna 1974 vapauttaa mistään erityisistä syistä Kyproksen, tai haltuunsa Kyproksen pohjoisosaa, vaan nimenomaan taloudellisista syistä. Ja meidän tehtävämme on olla huolissamme tästä miehitetystä äh, alueesta. Ähm, meidän täytyy muistaa kristilliset perinteemme. Siellä on tuhottu paljon äh, uskonnollisen perinnön merkkejä. Äh, meidän täytyy toimia niin, että toimimme niiden kansalaisten edun mm, hyväksi, jotka asuvat alueella, eikä niiden harvojen hyväksi, jotka haluavat kaupallisia etuja ajaa me, Kyproksenkin täytyy olla oman kotinsa herra. Kiitoksia, herra Brons Endulu. Kiitos. Kun me puhumme kasvusta ja työllisyydestä, se ei kuitenkaan riitä, että niistä puhutaan. Suurin syy työttömyydelle Etelä-Euroopassa on euro, ja tarvitset tapua säilyäkseen, niin sinä heidät että myös itse että pitäisi enemmän pelastaa eurolta. Tämän sopimuksen, jotka liittyvät talouteen, tämä on olemassa perust, tuhoamassa perustan tuottavalle tuota, tuottavalla teollisuudella ja myöskin työpaikkoja. Demografinen muutos, mikä liittyy ikääntyvään väestöön, merkitsee sitä, että niihin vaaditaan tarpeellisia reaktioita, vastauksia, mitä ne sitten ovat. Haluaisin tietää, mitä ne ovat. Ja se, että on kattava maahanmuuttopolitiikka ja parempi kolmansien kansalaisten integrointi, jotka ovat, jolla on erilainen kulttuurillinen etinen tausta. Joten kolmannen maailman nuoriso tulee siis korvaamaan Euroopassa syntymättä jääneet vauvat. Näin ei kuitenkaan tule käymään, koska tätä kautta siirretään voimaa, valtaa Euroopasta kolmansien maihin. Ihmiset ovat, ovat eri kulttuurien tuotteita, vaan päinvastoin kulttuurit ovat eri ihmisten tuotteita. Tovski. Kiitoksia sitten edustaja Gosovski. panie Kiitoksia puhemies. Kypros on nyt ruorissa aikana hetkellä, jolloin keskustelemme avainhaasteista olisi muun muassa saatava päätökseen monivuotista rahoituskehitystä koskevat neuvottelut. Olisi hyvä, jos voisimme hyväksyä tehokkaan budjetin, reilun budjetin, joka tukisi kasvua ja työllisyyttä, erityisesti nuorisotyöllisyyttä. Jotta tämän voisimme saavuttaa, meidän täytyy taata riittävä rahoitus, erityisesti niille politiikoille, joiden tarkoitus on kirvoittaa, virkistää kilpailukykyä ja kasvua. Meidän täytyy myös virkistää innovaatiopolitiikkojamme. kun ajatellaan Puolan C-alueita, niin olen iloinen siitä, että komissio haluaa äh, puhaltaa uutta eloa äh, näihin politiikkoihin. Kiitos. Herra Petrovski. Kiitoksia, herra Petrovski. Dziękuję bardzo. Lepsza Europa Kiitoksia. E, parempi Eurooppa. Tämä on tämän kuuden kuukauden puheenjohtajakauden yksi e, teema kuitenkin huoli, olemme huolissamme finanssikriisin seurauksista ja ja kriisin pahin osa on ilmeisesti kohta takanamme. Kuitenkin valitettavasti realiteetti näyttää toisenlaiselta. Näyttää siltä, että tilanne on sama kuin edellisellä puheenjohtajakaudella. Useimmat prioriteetit, jotka Kypros on esittänyt, jäävät kuitenkin sen varjoon, että pankit täytyy pelastaa. Me haluamme, me haluamme uskoa Kyproksen vakuutuksiin, että pankkisektorilla, pankkisektorilla vaikeudet eivät vaikuta sen puheenjohtajakauteen, mutta se saattaa tuottaa ongelmia konsensuksen suhteen rahoituskehyksessä. Ja Kyproksen viranomaiset ovat oikeassa sisältöä sisältäessään prioriteettisen tähän, tälle agendalle, eli meritoiminnan turvallisuus. Tämä on täysin ymmärrettävää, koska EU-veneessä meillä on 27 soutajaa, joilla on kuitenkin yhteinen tavoite, ja jos se kaatuu, niin jotkut voivat hukkua. Siksi meidän pitä kaikkien pitäisi olla kiinnostuneita Kyproksen puheenjohtajakauden vakaudesta. Kiitoksia. Se on viimeinen puheenvuoro on jonka voin ottaa, on Kay Mitchell. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, puhemies. Brosso kertoi meille eilen, että pankkien uudelleen kapitalisointi UK on 2,9 miljardia, 2,4 prosenttia BKT. Ja toinen pelastusohjelma oli 40,4 miljardin arvoinen ja niin edespäin. Tämä osoittaa sen, että meidän, että paran ei pidä soimata kattilaa. Me olemme tässä kaikki yhdessä samassa veneessä ja meidän täytyy tukea toinen toisiamme. Ja minä toivon, että Kypros puheenjohtajavaltiona, siis mehän tiedämme, että se ei ole mikään suuri jäsenvaltio, vaan toivomme, että se tekee työtä hallitusten välisyyttä vastaan ja yhteistyön puolesta. Täytyy muistaa, että sodan aikana eurooppalaiset tappoivat toinen toisiaan. Eurooppa on nyt muuttunut. Jos me pääsemme pois tästä kriisistä, niin voimme todeta, että tämä, aikakausi on, tämä rauhan aikakausi on ollut kultaista aikaa. Kiitos. Kiitoksia, Mitchell. Hyvä. Otatteko vastaan sinisen kortin? Vicky Ford. Thank you, Mr. Mitchell. Kiitos Mitchell. Olen varma, että olette yhtymät minun kanssani siitä, että on hyvin tärkeää, että komissio antaa selkeitä <clears throat> lausuntoja tälle parlamentille. Se, mitä Barroso eilen sanoi, 64 miljardista punnasta brittiveronmaksajien varoja, jotka aikoinaan sosiaalisesti hallitus maksoi brittipankeille. Haluaisin muistuttaa, että 30 miljardia tästä, eli lähes puolet siitä, meni irlantilaisten ja alankomalaisten pankkien pelastamiseen, joka oli brittiveronmaksajien varoja. Ja että Iso-Britannia pyrkii noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia pankkien kannasta, mutta eh, komissio kuitenkin näitä toimintaa se, miten kaikki iso pyrkii jopa voimakkaammin suojelemaan veronmaksajia niin, että jaetaan pankit ö, investointipankkeihin ja muuta pankkitoimintaan pankkeihin, joten meidän tarvitsee saada aikaan voimakas pankkireformi, joka pitää olla prioriteetti puheenjohtajakaudella. Puhemies, olen kyllä sitä mieltä, että tämä on tarpeen ja olen aivan varma siitä, että puhuja muistaa, että Irlannin, Irlanti pieni valtio tuo enemmän UKsta kuin vie latinalaiseen Amerikkaan ja Japaniin yhdessä, mikä osoittaa, että me tarvitsemme toinen toisiamme ja paran ei tule soimata kattilaa. Kiitoksia. Tämä Catch the Eye-menettely on nyt saatu päätökseen. Nyt on vuorossa äh, viimeiset puheenvuorot komissiolta ja neuvostolta. Ja pyydänkin komissaari Setkovicia käyttämään ensimmäisen puheenvuoron. Kiitos puhemies, puheen presidentti pääministeri Safias, tämä keskustelu selkeästi osoitti, että ohjelma, jonka te esittelitte, on hyvin äh, kunnianhimoinen ja hyvin tervetullut. Ja teidän puheenjohtajan ne tulee kohtaamaan lukuisia haasteita talouden ja politiikan rintamilla. Tässä keskustella kävi myös hyvin selväksi, että tärkein prioriteetti tulevat olemaan monivuotinen rahoitus, puiten neuvottelut siitä – kriisivastaiset toimijat mukana tänä toiminnassa pyritään edistämään kasvua ja työllisyyttä, ja taloudellisen ja rahaliiton syventäminen, pankkiliittoa koskevan työn edistäminen ja sisämarkkinoiden potentiaalin hyödyntäminen. Joten haluaisin sitten muutaman kommentin, jotka liittyvät näihin tärkeimpiin prioriteetteihin. Ennen kaikkea, mitä tulee keskustelua monivuotista rahoituspuitteista, Jopa kuunneltuani tätä keskustelua meidän täytyy muistuttaa kaikkia siitä, että tämä ei ole budjetti Brysselille tai Strasbourgille. Tämä on budjetti, joka selkeästi tuo eurooppalaista lisäarvoa Euroopan kansalaisille, Euroopan alueille ja eurooppalaisille yhteisöille. Älykkään varojen käyttämisen periaate merkitsee sitä, että yli 94 prosenttia joka vuotisesta budjetista palaa takaisin jäsenvaltioihin, alueille ja EUn kansalaisille. Selkeällä lisäarvolla, joka tulee Euroopan unionista, mikä aina ei ole saavutettavissa kansallisen budjetin prosessien kautta. Joten me näemme sen parhaana investointina, jolla EU pyrkii edistämään älykästä kasvua ja kestäviä työpaikkoja. Mutta kun me puhumme älykkäästä varojen käytöstä, me emme voi katsoa, että että budjetti voisi olla sellainen, että se, sen kautta voitaisiin täyttää oikein sitovia velvoitteita niin, että maksettaisiin nimenomaan niitä maksuja, jotka liittyvät tämän, tämän kriisin aikaan. Me puhumme EU27 merkityksiä kohtaa E28. Me, me täytyy me voi hyväksyä sellaisia esityksiä, jotka merkitsevät leikkauksia sellaisiin politiikkoihin, jotka merkitsevät ongelmia kohesiolle, jotka ovat niin tärkeitä monille uusille ja monille vanhoille jäsenvaltioille, jotka ovat kokemassa taloudellisia vaikeuksia. Minusta nykyinen kriisi on selkeästi osoittanut, että me tarvitsemme enemmän Eurooppaa, me tarvitsemme syvempää taloudellista ja rahaliittoa, ja meidän täytyy suunnata tie kohti poliittista unionia. Poliis, komissio haluaa aloittaa pankkiliitolla, koska se on kaikkein kiireellisin. Se on saavutettavissa lyhyen aikavälin puitteissa, eikä me tarvitse muuttaa sopimuksia sitä varten. On ratkaisevan tärkeää, että pyritään saman takaisin luottamus Eurooppaan ja EUn talouteen. Tätä tarvitaan huolimatta siitä, että vaikka tulisi kysymys pankkien pääomavaatimuksesta, josta on kysytty, ja uusista pankkisäännöksistä, EU kuitenkin on tehnyt enemmän kuin muut G20 jäsenvaltiot. Sisämarkkinoiden osalta meillä on vielä paljon tehtävää meidän pitää poistaa esteitä. Tätä kautta saadaan aikaan tuhansia työpaikkoja ja miljardia euroja BKT. -hän. Meidän täytyy toimia nopeasti ja päättäväisesti. Joten meillä on suuria odotuksia Kyproksen puheenjohtajakauden aikana, että saadaan aikaan sopimus tämän vuoden loppuun mennessä esityksissä, jotka koskevat julkisia hankintoja, ammatillisia pätevyyksiä ja muita kasvua edistäviä toimia, jotka on määritelty vuotuisessa kasvu- raportissa tänä vuonna. Haluaisin myöskin korostaa ja pitää arvossa yleislähestymistä tapaan, joka liittyy monivuotisen rahoituskehityksiin ja sisämarkkinoiden lainsäädäntötoimintaan ja talous- ja rahaliiton syventämiseen. Tämä tulee olemaan teille yhteisöllinen menetelmä ja yhteisöllisten periaatteiden kunnioittaminen, joka tulee ohjaamaan teidän tietänne puheenjohtajakauden aikana. Tätä me pidämme suuresti arvossa ja kuunneltuani kaikkia parlamentin ja myöskin herra Mitchellia ja Callahania. Tämä on se, millä tavoin me voimme osoittaa, että me haluamme menestyä ja menestyä yhdessä. Herra puhemies, monet puhujat ovat jo Sanoit, että puheenjohtajavaltion arvost, valmistautuminen on hyvää ja että on päättäväisyyttä menestyä. Komissio tulee tekemään parhaansa auttaakseen teitä saavuttamaan menestyksekkään tavoitteiden saavuttamisen, koska se on paras uutinen Euroopan kansalaisille. Ja tästä syystä haluaisinkin toivota teille paljon onnea ja menestystä puheenjohtajakauden aikana. Kiitos. Kiitoksia komission varapuheenjohtajalle tästä puheenvuorosta. Nyt annan puheenvuoron neuvoston puheenjohtajalle, eh, presidentti Kristofialle. Kristofias. Kiitoksia puhemies. Hyvät ystävät, haluan ensinnäkin lämpimästi kiittää poliittisten ryhmien puheenjohtajia näistä miellyttävistä sanoista jotka oli suunnattu Kyproksen puheenjohtajakaudelle ja meidän valmistautumiseemme. tämän puheenjohtajakauden hoitamisessa. Meille tämä on hyvin tärkeää ja hyvin rohkaisevaa, rohkaisevaa koska, koska me olemme pieni maa, me edustamme pientä maata ja meidän tavoitteemme on että me olemme unionin palveluksessa ilman minkäänlaisia kansallisia värityksiä. Me emme halua tässä ajaa mitään omia etujamme. Me olemme pieni maa, mutta meillä, me olemme myös uusi eu jäsenmaa. Ja eräät puhujat ovat mainitneetkin, että kyproslaiset ovat hyvin vieraanvaraisia. Me olemme sellaisia ihmisiä, jotka toimivat, haluavat toimia oman maan ja EUn puolesta. Tietenkin suuria ongelmia on ja on tietenkin myös harmistusta. Ja se ei mikään sattuma. Tämä harmistus on, johtuu suurista ongelmista, erityisesti taloudellisista ongelmista ja sosiaalisista ongelmista unionin tasolla, mutta myös maatasolla. Miten voi olla mahdollista, mitä, millä tavalla voimme toimia tätä vastaan? Meidän täytyy toimia yhteisesti tätä vastaan. Meidän täytyy olla yhteistyössä, tiiviissä yhteistyössä Euroopan unionin toimielinten tasolla, ja mä niitä sanoin jo alustavassa puheenvuorossani, nämä ovat vain sanoja. Mutta ilman yhteisymmärrystä ja ilman päivittäisiä yhteyksiä toimielinten välillä me emme onnistu saamaan mitään erityistä, emmekä saa mitään aikaa, jos me vain jatkamme keskustelua ja, ja siirtämme vastuua pallon tavalla paikasta toiseen Toiset syyttävät äh, komissiota ja tämä parlamentti ei tee mitään. Jotkut sanovat, tietenkin äh, tällä tavalla emme pääse tulokseen. EU on unioni, kompromissien unioni, haluamme sitä tai emme. Sillä me edustamme erilaisia maita ja myös erilaisia etuja. Me haluaisimme toimia objektiivisina välittäjinä ja me yritämme olla keskellä ja pyrimme kompromisseihin mielipiteiden kantojen ja poliittistenkin kantojen välillä. Me haluamme pyrkiä johonkin, me haluamme pyrkiä uusiin asioihin. Me, me haluamme saada kurinalaisuutta ja kasvua ja sosiaalista kohesiota. Ne me haluamme yhdistää toisiinsa. Tämä on jotain uutta. Meidän täytyy nyt todellakin yrittää tätä, koska tähän mennessä on aina vaan äh, ajauduttu syvemmälle kriisiin. Me emme sitä halua. Kansalaiset odottavat paljon EUlta ja Kyproksen kanssa mehän olemme yksimielisesti päättäneet, että, että me liityy, liitymme EU-hun ja olimme silloin iloisia ja juhlimme sitä. Ja todellakin silloin iloittiin siitä, että pääsemme Euroopan perheenjäseneksi ja halusimme parempaan tulevaisuuteen. Ja nyt on niin, että tavalliset kansalaiset, tavalliset ihmiset eivät enää näe tätä hyvää tulevaisuutta ja tähän meidän täytyy puuttua. Me emme halua mitään kommunistista politiikkaa. Tämä nyt haluan aivan erityisesti ottaa esille. Kyllä. Tällähän mainittiin, että kommunistinen presidentti, no se on mikä on. Ja hän on myös ylpeä siitä, mitä hän on. Minä tulen puolueesta, joka on ollut jo 90 vuotta Kyproksella tekemässä työtä. Me haluamme demokratiaa ja me taistelimme fasismia vastaan. Uhreja oli paljon ja me taistelimme demokratian puolesta myös vallankaupauksen aikana. Me taistelimme rauhanomaisesti vapautumisen puolesta siirtomaavallasta. Me pyrimme saamaan paremmat elinolosuhteet työtä tekeville ihmisille. Tätä minun puolueeni edustaa ja siitä riippumatta, mitä nyt muissa maissa tapahtuu. Minä voin oman puolini puolesta ja Kreikan oman maani puolesta, Kyproksen puolesta ja omasta puolestani. Eh, me taistelemme demokratian puolesta. Ne viisi vuotta, joita, jota olen nyt, eh, jona olen nyt johtanut maatani, tämä osoittaa sen, Herra Kasolidis puhui ja myös herra Mavro Nikolas ja Veoro Haaros. Ehkä oli sellainen tunne, että nyt että demokraattisia oikeuksia, oikeuksia leikattaisiin tämän puheenjohtajakauden aikana Kyproksessa ystävillä on ehkä sellainen tunne, että siinä seitsemänä vuonna, kun Christian Fias oli parlamentin puhemiehenä, että joitakin oikeuksia olisi leikattu. Ei, pikemminkin päinvastoin. Päivä, Demokratia toimii voitteettomasti äh, Kyproksessa ja me olemme ylpeitä siitä, mutta tämä tarkoittaa sitä, että huolia ei tarvitse äh, huolissaan ei tarvitse olla, että tämä, tämä kommunisti jotain puuhailisi jotain EU-ssa. Kyllä kommunisti haluaa toimia paremman EUn puolesta, parempia sosiaalisten oikeuksien puolesta. Tämän puolesta me taistelemme. Totta kai e, Euroopan unionin toimielinten puitteissa. En minä tässä pyri mihinkään vallankumoukseen, ei minkäänlaiseen. Ja sitten Kyproksesta ja Kyproksen kysymyksestä. Herra Watson, herra Watson, mehän olemme jo vuositolkulla puhuneet keskenämme Kyproksen kysymyksestä. Tehän olette myös tämän yhteisryhmän jäsen. Kyproksen turkkilaisten yhteisön suuntaan. Te voitte kääntyä minun puoleen ja kehottaa käymään keskusteluja Turkin, Turkin kanssa ei näin, vaan teidän pitää kääntyä pikemminkin Turkin puoleen, herra Watsoni, ja äh, puhukaa äh, hehän eivät halua siellä Turkissa puhua äh, herra Kristofiasen kanssa. Tämä on se ongelma Turkin kanssa. Siinä on periaatteellisia syitä. Kysykää herra Erdoganilta. Herra pääministeri, ottakaa minut vastaan, jotta voimme keskustella. Minulla on visio ja minä halusin aloittaa tätä visiota teille. On kysymys Kyproksen kreikkalaisista ja Kyproksen turkkilaisista ja se on myös Turkin kannalta myönteistä, jos tämä visio toteutuisi. En nyt halua mitään vihamielisyyksiä tässä lietsoa Turkin suuntaan ja pikemminkin päinvastoin haluaisin yhteisesti turkkilaisten kanssa, tavallisten turkkilaisten kanssa kamppaille, jotka kamppailevat omien demokraattisen oikeuksensa puolesta ja tänäkin päivänä tässä on kysymys nykyaikaistamisesta. On paljon muita ongelmia. Ihmisoikeuksia rikotaan turkkilaisten ja kurdien ja muiden yhteisöjen e, ihmisoikeuksia rikotaan Turkissa. Turkissa e, Turkki on miehitysvalta, tämä, tämä täytyy muistaa, ja EU täytyy jo periaatteellisista syistä ehdottomasti tuomita tämä. Kaikki, kaikki ne toimet EUssa, jotka äh, EU täytyy tuomita kaikki toimet, jotka heikentävät Kyprosta, ei pelkästään EU-jäsenvaltiona, vaan muutenkin. Kypros on kaikkien kansainvälisten organisaatioiden jäsen, YK on jäsen. Tällä tavalla emme voi hyväksyä Turkin toimia. Minä olen kuitenkin minun puheenjohtaja, minun kauteni viitenä vuotena olemme jatkuvasti väsymättömästi pyrkineet dialogiin e, ja ratkaisemaan tämän Kyproskysymyksen. Ja loppupeleissä tilanne on nyt sellainen, että kun e, pyrin presidentiksi, silloin minä hyvin selvästi sanoin seuraavaa. ensimmäinen syy tai ehkä ainoa syy siihen, että minä pyrin president, presidentin virkaan, oli, että minä toimin, halusin toimia vankasti hyvien suhteiden rakentamisen puolesta Tur- äh, äh, Kyprosin turkkilaisiin ja väsymättömästi myös haluaisin toimia sen puolesta, että meidän kotimaamme jälleen yhdistyisi. Minä kannatan rauhanomaista yhteiseloa, veljellistä ja sisarellista yhteiseloa Kreikan, äh, Kyproksen kreikkalaisten ja turkkilaisten kesken kyproslaiset ovat, kyproslaisia ovat sitten kreikkalaisia tai turkkilaisia, ovat sitten armaroniitteja tai armenialaisia. Me olemme yksi, me olemme yksi maa, monikulttuurillinen maa, monimuotoinen maa. Minä olen tällainen. Minä vähän myös asennoidun kommunistina myös kansainvälisissä asioissa. Meidän täytyy yhteisesti toimia maamme hyvinvoinnin puolesta, meidän kotimaamme hyvinvoinnin puolesta. E, e, eivät Briteillä on paikkansa Kyprosessa ja meillä on myös, meidän täytyy voida toimia vapaasti ja silloin me voimme todellakin saada rakennettua hyvät myönteiset suhteet Turkkiin ja totta kai Iso-Britanniaan myös ja Kreikkaan erinomaiset, erittäin hyvät suhteet. Ne ovat hyvä asia. Tämä on minun lupaukseni Kyproksen kansalle ja haluan tämän toistaa myös tässä upeassa talossa ja vahvistaa sen täällä eu ja Euroopan parlamentissa. Minä olen antanut parhaani ja mitään reaktioita ei ole tullut Turkin suunnalta koska edelleenkin siellä halutaan harjoittaa laajentumispolitiikkaa Kyproksen suuntaan. Ja tällaisia pyrkimyksiä siellä on. Tämä täytyy valitettavasti sanoa, se on realiteetti. Minä edelleenkin teen parhaani niin paljon kauan kuin olen tässä virassa ja virka-aikani jälkeen en tule pyrkimään uudelleen presidentin virkaan, eli viimeisen hetkeen asti tulen väsymättömästi toimimaan kotimaamme yhdistymisen puolesta. Ja ja tämä tarkoittaa myös kansojen yhdistymistä, ja tämä on tärkeää myös Euroopan kansojen kannalta. Tämä on todellakin kuuma peruna, joka meillä käsissämme nyt on. Meillä on nämä monimuotoiset rahoituskehykset, ja me yritämme mahdollisuuksien mukaan pyrimme löytämään kompromisseja, kompromissiratkaisuja, mutta me pidämme kiinni siitä, että me tarvitsemme kasvua ja sosiaalista kohesiota. No, markkinat huutavat, mutta markkinat eivät voi toimia mielivaltaisesti. Se ei ole mahdollista. Ja sen haluan sanoa täysin selvästi. Meidän täytyy puuttua peliin myös hallitusten tasolta, jotka valitaan tehtävänsä. Eihän, eivät hallitukset, aivan markkinat voi meitä hallita, vaan, vaan valitut, kansanvalitsemat hallitukset hallitsevat meitä. Minun lupaukseni on kaikki kysymykset, joita on täällä käsitelty, me pidämme niistä kiinni en nyt halua puuttua kaikkiin täällä esitettyihin kysymyksiin, mutta meillä on hyvin tärkeitä ehdotuksia. me tulemme kuitenkin käsittelemään kaikkia näitä esitettyjä asioita. Tulemme toimimaan yhteistyössä puhemies Schulzin kanssa, herra Barroson kanssa. Me tulemme, pyrimme löytämään ratkaisuja, sellaisia ratkaisuja, jotka voivat olla parempia ratkaisuja tälle yhteiselle konseptille, jolla me hoidamme Euroopan ongelmat. Paljon kiitoksia, vielä suuret kiitokset teidän puheenvuorostanne. Kaikki se, mitä te sanoitte, me tulemme ää, ää, ottamaan sen sydämiimme. Kiitoksia. Herra presidentti. Herra presidentti, me kiitämme teitä ja toivotamme teidän Eurooppa-poliittiselle vastuullenne kaikkea hyvää ja toivomme, onnistunutta yhteistyötä. Näin ollen tämä keskustelu